Rakkaat kollegat, ehdotan, että aloitetaan kokous. Pyydän anteeksi pientä viivästystä. Ja kun eilen sovittiin, ehdotan, että otetaan kohta 17 esityslistalta käsittelyyn. Eli rouva Cornelissenin lausuntoluonnos joka koskee liittymistä valme, valmistelevaa tukivälinettä IPA 2. Ja ainakin teille puheenvuoron. Thank you. Um, <clears throat> yeah, I've been working... Niin, olen te, ollut tekemisissä Balkanin maiden kanssa varsin, varsin tiivisti viimeisen kahden vuoden aikana ja olen nähnyt, miten varoja voidaan käyttää ja miten ei voida käyttää, kun valmistaudutaan jäsenyyteen. Olen keskustellut monien kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, työmarkkinoisapuolten kanssa, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja tämän tiedon pohjalta tein joitakin muutoksia asiakirjaan. Yksi tärkeä kohta oli otettu mukaan komission ehdotukseen Nimittäin mitään eroa ei tehdä hakijamaiden ja mm, sitä edeltävien hakijamaiden välillä, mitä tulee valintakriteereihin koskien IPA-varoja. Nyt ne kaikki ovat valintakelpoisia työllisyys- ja sosiaaliavustuksia hakemaan. Pääkohdat, joita olen tässä asiankirjassani muuttanut, liittyvät siihen, että mielestäni IPA varoja pitäisi käyttää myös tehostamaan investointeja kansainvälisesti, mutta myös kotimaisesti niin, että erot eri komponenteja pitäisi poistaa, nimittäin kapasiteetin ke- kehittäminen, työllisyys- ja sosiaalipolitiikat, maatalous, maaseudun kehitys ja alueellinen ja territoriaalinen yhteistyö. Uh, nyt suurin osa näistä varoista mm, nyt maat menettävät tilaisuuksia, kuten silloin, kun tehdas haluaisi rakentaa ää, tien omalle ovelleen saakka, ja jos he näin tekevät, he eivät voivat pyytää, voisivat pyytää paikallisia työttömiä esimerkiksi työtä tekoon tai käyttää varoja koulutuksen, niin että saataisiin siis synergiaa. Minä tietysti olen ottanut huomioon sukupuolten välisen valtavirtaistamisen ja huomion haavoittuvaisiin ryhmiin mukaan, ei vain ajatellen sosiaalista puolta, vaan myös muilla alueilla, koska tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi maataloudelle ja maaseudun kehitykselle olen vahvistanut työmarkkinaosapuolten roolia, tarvetta parantaa kapasiteettia äh, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, jotta ne lopultakin voivat osallistua myös eurooppalaiseen sosiaaliseen vuoropuheluun, koska tällä hetkellä monissa hakijamaissa niin järjestöihin suhtaudutaan epäluottavaisesti ja työntekijäjärjestö ovat hiukan tässä kartellinomaisia IPS, sosiaaliset työmarkkinoisapuolet eivät saa niinkään paljon huomiota, niitä kohdellaan niin kuin mitä tahansa muuta kansalaisryhmää, eikä kapasiteetin kehittämistyössä, joka on kuitenkin niille välttämättä, jos ne voivat haluta osallistua lainsäädäntöprosessin jatkossa. Kansalaisyhteiskunta on myös erittäin tärkeä ja sitä pitäisi konsultoida paljon enemmän, jotta saataisiin aikaan aitoa demokratiaa ja siksi olen tätä puolta tässä vahvistanut. Ja olen vahvistanut myös meidän Euroopan parlamentin roolia. Euroopan komissio suunnittelee yhteistä strategista puitteistoa IPAlle, jotta se on fokusoidumpaa toimintaa tästä komissiota pitää kiittää, mutta mielestäni Euroopan parlamentin parlamentti, kansalaisyhteiskuntaa pitäisi ottaa mukaan, kun laaditaan tätä asiakirjaa, samoin työmarkkinaosapuolet. Olen myös todennut sen, että maa, e, maiden edistyskertomukset, joihin käytämme paljon aikaa ja tarmoa parlamentissa, niin tulemme äänestämään muuten parista niistä ensi torstaina. Ne pitäisi ottaa siis huomioon, kun laaditaan strategia-asiakirjoja erityistä maata silmällä pitäen. Sitten vielä lopuksi yksi asia, jota korostaisin. Komission ehdotuksessa, todetaan, että maata asteittain saavat avun hallintaoikeuden itse, kun niiden kapasiteetti siihen riittää. Minä olen lisännyt siihen, että myös toisinpäin pitäisi voida olla mahdollista toimia, jos maan poliittisen, poliittinen pääteko, päätöksenteko tai hallinnollinen mm, iskukyky heikkenee esimerkiksi poliittisten kiistojen tai parlamentin boikotoinnin kautta tai muiden demokratiahäiriöiden kautta, niin silloin hallinnointi voidaan ottaa kyseiseltä maalta pois. Minä odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja haluan myös mielellä kuulla te, mielelläni kuulla teiltä ehdotuksia. Madame Steinrück. Frau Steinrück. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen esittelijälle hyvästä lausunnosta, jossa on otettu meidän ajatuksemme mukaan. Kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen on tärkeää, samoin kuin myös äh, työmarkkinapuheenvuoropuhelun ja työmarkkinajärjestöjen mukaan ottaminen ja että saataisiin aikaan muutoksia näissä hakijamaissa. Pidän hyvänä myös ehdotusta siitä, että esittelijä haluaisi antaa 1,5 prosenttia paikallisille varoja enemmän ja sen, sitä me tuemme. Ja sen lisäksi halutaan, että näille maille annetaan tukea sen jälkeen, kun työmarkkinapuheenvuoroa ja työmarkkinajärjestöjen asemaa on vahvistettu. Ongelmahan on se, että aikaisemmin nämä ryhmät eivät olleet mukana. Työmarkkinajärjestöjen vahvistaminen on hyvin tärkeää. Ja samalla pitäisi huomioida sekä siviiliyhteiskunnan, esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja muut otettava mukaan, samoin kuin toki myös virallinen taso. Ja kun tehdään uusia EU, EU, EUn projekteja, niin silloin täytyisi järjestää ne sillä tavalla, että nämä eri tason osapuolet voivat olla mukana ja että huolehdittaisiin siitä, että ne eivät ole liian byrokraattisia. Meidän valiokuntamme tehtävä on tehdä hyvää sosiaalipolitiikkaa ja tässä yhteydessä pidän tätä esittelijän lausuntoa erinomaisena. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei komissiosta ei taida olla ketään. Jos tämä nyt jää puna, punaiseksi keskusteluksi, niin puna punavihreäksi. Miten nämä värit tulkitaan? Rava esittelijä. <laughs> Well, yes, I'd love to. <laughs> Tosi mielellään. Ja oikein vielä aika pitkäänkin, jotta voitaisiin sitä sen jälkeen äänestää. Kiitoksia Rova Stein Rukille hänen sanoistaan. Olen erittäin iloinen. Hän täys, on täysillä samaa mieltä. Mielestäni kansalaisyhteiskuntaosuus on erittäin tärkeä käytimme paljon rahaa ja vaivaa kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen, mutta seuraava vaihe liittyy siihen, että on tällaisia menettelytapoja, joiden kautta viranomaiset voivat heidät mukaan, koska muuten siinä ei ole paljon merkitystä. Rova Steinruk otti 1,5 prosenttia rahoituksesta, ehkä siitä hiukan. Vuosien ajan on luvattu että rahoitus, joka menisi kansalaisyhteiskunnalle, kaksinkertaistettaisiin. Näin ei ole koskaan tapahtunut. Ja vieläkin summa on varhan alaisella tasolla. Olemme käyttäneet hiukan aikaa ja laskeneet, mikä tämä prosenttiosuuden pitäisi nyt olla, koska kokonaisrahamäärä nousee ja miten kaksinkertaistettaisiin tämä summa, mikä tämä prosenttimäärä olisi. Lopputuloksena oli 1,5 prosenttia ja nyt sitten tästä tullaan hiukan keskustelmaan ja ehkä tämä sitten ratkaistaan loppujen lopuksi Afetissa, mutta mielestäni meidän pitäisi tällainen vahva viesti antaa. Odotan myös yhteistyötä muilta äh, varjasteltu jatkossa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tuolta pohjalta tarkistusten takaraja on toinen neljättä kello 12. Tarkistukset käsitellään 23. 24. huhtikuuta, kompromissit 30. toukokuuta, 30. toukokuuta, jotta 7. heinäkuuta lausunto sitä annetaan. Tämän kohdan käsittely on lopetettu ja keskeytän työt 9.30 asti. Eli odotamme kollegoita äänestyksen 9.30 ja pyydän anteeksi erityisesti tulkelta. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer. Rakkaat kollegat, ehdotan, että aloitetaan. Rivit ovat täynnä. Ei ole syytä aloittaa myöhässä. Kuten eilen kerron, istunnon alussa aloitamme äänestämällä. äänestämällä kohdasta 13, eli Rova Zimmerin äh, mietinnöstä miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen säveltäminen. Samasta tai samanarvoista työstä maksettava palkka. Yksi kompromissi A puolestaan vastaa tyhjää hyväksytty. Kohta yksi tarkistus viisi. Sitten lähdetään tyhjää puolesta vastaan tyhjää. Että kaikki äänestäneet, mutta vaikutti hyväksytyltä. Kompromissi B4 ryhmältä. sunne tarkastus. ja sattettuna vastustaako suullista tarkistusta. Äänestämme kompromissista B puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan elektronisesti. Kompromissi B. Onko teillä äänestyskortti? Onko jokaisella korttinsa? Kertokoon, ken, kellä korttia ei ole. Äänestys ei ole vielä päättynyt. EPP ole liikaa, ei, kaikki menee hyvin. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. 19 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastetaan. Olettakaa äänestäneet. Äänestys päättyy. Yksitoista puolesta. 32 vastaan. Ei hyväksytty. Seitsemän Hirsch puolesta. Kahdeksan ja yhdeksän ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan elektronisesti. 7, 8 ja 9 tarkistuksessa. Esittelijä vastaa. Oletko vannet äänestää? 21 puolesta. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä. Muut tarkistukset raukeavat. Ei, 11 Ei, tarkistus kymmenen esittelijältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 11. Benahmias puolesta tyhjää vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Darden. Raukeaa. 13. Plam. Sitten kertaa tyhjää puolesta, vastaa tyhjää, hyväksytty. 14. Samalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sa- puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16. McCann entire puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17. Zimma puolesta 17 puolesta. Puolesta. Täällä takana ei tätä tätä mukana. Katsokaapa nyt ensin. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.24 plum ja suullinen tarkistus. Älä sarkas. Le groupe socialiste n'est pas d'accord avec qui on sosiaalistiryhmä ei halua äänestää suullisen tarkistuksen kanssa. Eli 24 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Alkuperäisessä muodossa 24 hyväksytään. 25 kosha puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 Estrella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Rapti ja Estrella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 McIntyre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 Skrydreska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 kompromissi D neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan elektronisesti. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättänyt 20 puolesta, 18 vastaan selkeästi hyväksytty. Ja muut tarkistukset rankeavat sitten 34 plam puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 Estrella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 e, McIntyre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E Viltaryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 McIntyre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 Manner puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 Gönch puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 Benamies puolesta vastaan tyhjää. Se taitaa olla hyväksi, mutta tarkastetaan elektronisesti 39. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 24 vastaan se on hylätty. 40 Boulon puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 41 Rava Bizzatolta on yhteensopivaa. Äänestetään vastustaako suullista tarkistusta, ei. 41 muutettuna puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Varmistetaan. 41. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 26 vastaa kyllä. Se hylätty on. Kompromissi F. Neljä ryhmää puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 Katasana Kyslevska puolesta vastaa. Tyhjää hyväksytty. 47 Strella puolesta vastaa. Hyväksytty. 48 Essäjä puolesta vastaan. Tyhjää. Liene hylätty. Tarkistetaan 48. Oletteko äänestäneet? 24. 21 puolesta 23 vastaan hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 raukeaa. äänestetään Zuberin 56 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. 57 Pupakis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 Darden puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Sur le compromis G. Kompromissi G. Tout le monde a pu voter, le vote est... Oletteko äänestäneet? 20 pour, 13 contre, il est... Hyväksytty. Seitsemän. 66 Tsuba vastaan. Hylätty. Te paljon äänestele. Tarkistetaan 66. Tout le monde a pu voter? Oletko äänestäneet? Äänestys päättyy.

je me rends compte que nous avons fait une bêtise, enfin que j'ai fait une bêtise. Minä olen tehnyt mokan kohdassa kuusi. Ja sopii, niin perustetaan vähän tarkistuksiin 52 ja 3, jotka ovat vv 54 kanssa, Ja sitä äänestettiin. Käykö tämä? Donc nous allons voter le 50, 52. 50, 52, 53. Käykö? Pyydän anteeksi. Pyydän kaikilta anteeksi, erityisesti tarkistusten tekijöiltä. Peruutetaan 6.50 Hirsch puolesta. Contre. Abstention. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty. 52 raukeaa. 53 Steinröck puolesta. 53 vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kiitos myötämielisyydestä. Ja nyt 67 Strella kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja, jossa naisten työllisyysaste 75 et cetera, ja 22 strategiaa asti puolesta vastaan hyväksytty. Ketkä ovat sitten näiden sanojen mukaanottamisen puolesta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa. Le vote est ouvert. Tout le monde... Äänestys on alkanut, olette äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 69 Pupakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytte. 70 Darlen puolesta vastaan tyhjää hyväksytte. 71 Connellisen muut puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Le vote est ouvert. Tout le monde a bien voté? Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 72, Boulon ja suullinen tarkastus. Tarkastuksen tekijältä vastustaanko tark- suullista ei. Äänestetään 62, 72 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73, Ronsulli puolesta vastaan hylätty. 74 Plum puolesta vastaa. tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaa. tyhjää hylätty. H. Tarkastaa 75. Äänestys alkaa. äänestää näitä 36 puolesta ja 8 vasta hyväksyttä isolla enemmistöllä H4-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan H. Äänestys alkaa. Jotka äänestäneet, äänestys on päättynyt. 20 puolesta 24 vastaan, hylätty. Eli seitsemän, seitsemän, seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylättä. 76 rapti puolesta vastaan. Tyhjää. Taisi tulla hyväksytyksi, mutta tarkastetaan 76. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. 78 raukeaa. Anteeksi. 78 Zimmer on yhteen sopiva puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 79 raukeaa, kuten 80, 81, 82 ja 83. Eli 84 Ronzulli puolestaan. Vastaa tyhjää hyväksytty. 85 on pois. 86 McIntyre puolestaan. Vastaa tyhjää hylätty. Kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää Ei on hyväksytty. Simerin 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 92 Estrella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 McIntyre puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 Benahmias puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei tarkistetaan 94. sitten alkaa. 94 tarkistus. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 18 vastaan se on hyväksytty. 95 on yhteensopiva kasalta puolesta vastaan tyhjää hyväksi, että 96 plum puolesta vastaan tyhjää hyväksi, että 97 Ystrella puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 97. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? 26 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 98 Ronzulli puolesta vastaan. Hyväksytty 99 puolesta vastaan. Hyväksytty Tarden 100 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjä. 12 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Kompromissi J neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 26 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. 108 McIntyre resittelijä vastaan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi K niiltä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 115 esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koshan 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 McIntyre puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Te ette näe käsiänne nosta. Tarkistetaan 119. jotka äänestäneet? 27 puolesta, ja 18 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi L neljältä ryhmältä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 21 pour, 24 21 puolesta, 24 vastaan hylätty. Hirsch 120 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1, 2, 1 kaantuu, joten 2 ja 1, 2, 3 kin Joten tämän kauden jälkeen 124 Regner puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 25 vastaan. Ei hyvä. Sotto bizzotto. 125 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 126 McIntyre puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 128 puolesta vastaan tehjää hylätty. Tarkistetaan 128. Tout le Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 15 vastaan. Hyväksyttyhän se on. Laajalla enemmistöllä. 127 Hirsch puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 129 Plum puolesta. Vastaan hylätty. 130 Gench puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Hirsch 133 puolesta vastaan. Nostakaapa kätenne 133 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 134 McIntyre puolesta vastaan. Tyhjää. Hylättä 135 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 136 on vedetty pois ja 137. 37 Ranzulli. On pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa ilman sanoja oikeudet ja puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 139 Estrella vastaan tyhjää hyväksytty. 140 esittelijältä vastaan hyväksytty. Ja nyt elektronisesti kokonaisuus lausuntoluonnos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 39 puolesta yhtään vastaan viisi tyhjää. Onnittelemme esittelijää. E, Sitten vuorossa kohta kymmenen. Nous en, votons, nous en venons au point 11. Kohtaan 11. Äänestys herra Darnin rahoitusvakautus osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja talouden valvonnan tiukantamisen euroalueella ensinnä. Eh, ehdotetaan, että tämä hylättäisiin, tämä komission ehdotus Silver Lejarek puol- ehdottavat. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi D kolmelta ryhmältä puolesta vastaan, tyhjää, kompromissi D hyväksytty sitten. Tarkistus 47 puolesta vastaan puolesta äänet 47 vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Tout le monde a pu voter sur l'amendement 47. Onko äänestetty? Äänestys 23 puolesta 19 vastaan. Kolme tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49. Turun ekonomisen puolesta vastaan tyhjää hylätty. E-kompromissi kolme ryhmää tekijöinä puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta meidän täytyy ne tarkistaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan, joten hylätty. Mutta kyllä kannatte kyllä tarkistaa. Vuorossa 12 esittäjältä puolesta vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme 12 tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 20, 26 tuloksella hylätty sitten 50, kahdessa osassa ensimmäinen osa ilman sanoja jokaisessa jäsenvaltiossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuka puoltaa näitä sanoja vastaan? tyhjää. Näitä sanoja ei lisätä. Vuorossa 51 puolesta, se sopii 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdasta 3, tarkistus 13 raukeaa ja vuorossa tarkistus 52. Suunnan tarkistus liittyy tähän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa. Sitten Artikla 3 kohta 5, 55 Deutschelta puolesta. Se on osa yhtä ryhmää. 74, 77, 80 kompromissi N ja P ovat tässä mukana. Kuka puoltaa tätä ykkösryhmää? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja kakkosblokki sitten raukeaa. Ja äänestetään seuraavaksi artikla 3 kohta 6, kompromissi Q, neljä ryhmää tekijöinä puolesta, vastaan tyhjä, Q on hyväksytty. Sitten kompromissi F. Artikla 3, kohta 6, ensimmäinen luotama kohta, kuka puoltaa. Vastaan, tyhjää. F on hyväksytty. Sitten artiklan 3 jälkeen 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Artikla 4 Kompromissi G. Kolme ryhmää tekijöinä puolesta. Kolme ryhmää, tässä. Green eli no sehän onkin yksi ryhmä. Green ALE, c'est un même groupe. Tout le monde est d'accord kaikki ovat varmasti samaa mieltä, no niin. No, vihreät aiheuttavat sekaannusta liberaalien kanssa joskus. Artikla 4, kompromissi G, puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Artikla 5, kompromissi H. Kolme ryhmää tekijöinä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta yksi useampikosta kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko, että tarkistamme? Ei ehkä ole hy- on no, se No, seuraavaksi. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme tämän 67 tuloksen. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 26 vastaan hylätty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68, Konlaisen Turunen, kahdessa osassa. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Anteeksi, yhdessä osassa, mutta tähän siis tulee tämä suullinen tarkistus. Vastustaa koko Ei. 68 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ei mene oikein hyvin. 70 puol depakkerilta. Kohta kohta äänestystä on pyydetty. Ensimmäinen osa ilman sanoja, missä mahdollista kuka puoltaa. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa, että lisätään nämä sanat. Puolesta vastaan. Aloitan uudestaan puolesta. Vastaan tyhjää. Eilistä sanaa. Sitten 71 sopii yhteen tähän puolesta. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty vuorossa. Artiklan 6 jälkeen 72 puolesta vastaan tyhjää puolesta äänet. Qui contre? Vastaan tyhjää. 72 on hylätty. Artikla 6, kohta 2, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se 20 sopii puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten artikla 6 kohta 5. Olemme äänestäneet blogin 1 mukaan lukien kompromissi Q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 Artikla 10, kompromissi K. Tätä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artiklan 11 kohta 1 kompromissi O puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 90 sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi P. Se liittyy jo blokkiin 1, joten äänestämme kohdasta 2 92 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme 92 tarkistus. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 18 vastaan, eli tyhjää hyväksytty. Sitten tason kappaleisiin 1, 27 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 1 tarkistus raukeaan. 28 myös sitten. Ensimmäisen jälkeen kompromissi A kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme pu- puolesta vastaan ja hyväksytty. Jotta on kappaleen yksi jälkeen 29. Täytyy suunnan tarkoituspuolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä, 31 ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Herra Sarkas, vastustatteko te jotenkin esittelijää tässä? Sitten 32 Serkastahden puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 32 tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy 27.19 tuloksella hyväksytty. Sitten kompromissi B. Kolme tekijänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat ja sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L. Neljä ryhmää tekijänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromiss 35 raukeaa. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 raukeaa. Ja jos kappale 5, 39 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty seitsemän raukeaa. Ja sitten jos on kappale 6, tarkistus 8. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Kukaan ei ilmeisesti vastusta. No niin, äänestämme kahdeksasta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. 24, 19, 3 tyhjää tai 18 vastaan hylä, hyväksytty. Nous en venons au considérant 7. kappaleeseen 7. Kompromissi M. Kolmelta ryhmältä äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja SD-ryhmä on kertonut virheestä minulle. Kiitän heitä, koska en äänestyttänyt 15 tarkistuksesta. Sivulla kolme äänestys listassa. Tämä liittyy artiklaan 3 kohtaan 5, 25, 15. Me äänestimme blogista yksi, mutta se ei kuitenkaan kattanut 15, joka sopii yhteen 57 ja 56 tarkistusten kanssa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että meidän olisi pitänyt äänestää siis myös 55, eikö? No ei. 56, siis se on mukana, siis pelkästään tämä 15. Voimmeko nyt tehdä tämän? Kiitos. Joten 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Koko teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Esittelijä puoltaa huolimatta kaikista näistä hyväksytyistä muutoksista. Joten äänestys päättyy hyväksytty 36 puolesta äänellä, kuusi ääntä oli vastaan ja neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Et nous en venons... Yeah. kohta 12. Äänestämme me lausunnosta, joka liittyy edelliseen, liittyen kollegamme Deutsch Tamashin työhön – eli alustavien tarv- talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseen varmistavasta kos- varmistamista koskevat yhteiset säännökset. Tarkistus 16, Zuber Le Jerik, jossa pyritään hylkäämään komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää Tarkistus 16 on hylätty. 48 vedetty pois. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 18. 18 puolesta 25 vastaan ei hyväksytty. 50 Darden puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 De, De Bakker puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 Bizzatta puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 53 Bizzatta puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 55. Cornelissen Turunen puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 55. Ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 17 pour. 17 puolesta, 24 vastaan, 2 tyhjää. 55 hylätty. 56 helmä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 debakker puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 on vedetty pois. 60 debakker puolesta. Vastaan. Tyhjää. Maksatte 61 Vizzatto puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 66 korelliseen Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. 63 raukeaa. Kuusikymmentäneljä Kornelisen Turunen puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 65 Darden puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaa tyhjää höylätty 68 puolesta vastaa tyhjää hylätty 11 esittelijätä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70 bullon puolesta vastaan tyhjää hyväkset 71 Bizotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. 73 koneelliseen Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Sitä voidaan äänestää. Se tarkistukseen 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 77 Kodellisen Turunen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan hylää. Debakker 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 esittelijältä suullisen tarkistuksen kerran. Sitä ei ilmeisesti vastusteta. Näin muutettuna 13 puolesta. Vastustetaanko tätä suullista tarkistusta? Ei sitä vastusteta. Kuka on no no? EP halusi sitä vahvistaa. Vastustaa. Eh, ehkä pitäisi kuunnella heitä. EPP vastustaa. Jos näillä olisi käynyt sosiaalisesti, teille olisi varmaan tehnyt samoin. Eli alkuperäisessä muodossaan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yhdeksän, Kornelisen Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 Bizzotto puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 Darden puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 82 Bizzotto puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Neljätoista esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8.3. Korneliseen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. 17 pour 24. 17 puolesta 24 vastaan hylätty. 44 Viljotta puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi B kahdelta ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan kahdeksan bizotto poistamista varten puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan yhdeksän Kannellisen Turunen puolesta vastaatte hyväksytty 90 samoilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 Darden puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 Darleen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän kuusi Bizzotto puolesta vastaa tyhjää Hylätty. Johdatosan yksi. 17 Bizotto puolesta. Vastaan tyhjä, Hylätty. 19 puolesta. Vastaan tyhjä, Hyväksytty. Bullaan puolesta. Vastaan tyhjä, Hyväksytty. Bizotto 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 22 Darleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantavan kolme jälkeen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 Korelliseen Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 äh, Bizotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastetaan kakkonen. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 20 vastaan. Kaksi tyhjää. Se on hyväksytty. 28. En, sen kohtalosta en tiedä mitään. 28 pakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 man puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 taas raukeaa. Johdat osan 6, 20 yhdeksän vedetty pois. Esittelijän kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty. 30. Papadopoulou puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31. Man puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30. Kaksi ei ollut hyväksyttävä. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 popakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 Helmer puolesta 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 Darden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, anteeksi. Tämä olikin rauennut. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusan 9, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ouvert sur l'amendement 6. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 17. 17 puolesta, 25 vastaan. Hylätty. Kompromissi A kahdelta ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30, 41 pakis vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 Bizzotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 kohta kohdalta äänestys SD-ryhmän pyytämänä Ensimmäinen osa ilman tiettyjä sanoja. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuka kannattaa näitä lisät sanoja lisäämisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näitä sanoja ei lisätä. Tarkistus seitsemän raukeaa. 44 voidaan äänestää. No, no, no, no, no, no, no. L'amendement 44 tombe. Nous no venons cons... Eikö 44 kaatuu? 45. Konnellisen Turunen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 Darden puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 Helmä puolesta. Vastaan lausuntoluonnos kokonaisuudessa elektronisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 36 puolesta, kolme vastaan, neljä vastaan, kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijäämme. Eli Tupac voidaan kirjoittaa uudestaan sosiaaliosaltaan. Äänestykset päättyvät. Ja nyt kuulemistilaisuus talousarvion yleisesittelijän kanssa. Keskustelu. Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, nos travaux. Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Ja kohta 14 vuorossa. Keskustelu Giovanni Lavian kanssa, talousarvion 2013 yleisesittelijä. Kiitän yleisesittelijä, että olette tullut kokoukseemme. Meille tämä keskustelu on tärkeä, koska puhumme yleisistä suuntaviivoista ensi vuoden talousarviossa. Samoin puhumme sosiaali- ja työllisyyskysymyksiin liittyvistä prioriteeteista. Te laaditte budjettiasen valiokuntaa trilogin ja mandaattia laaditte, jonka pohjalta sitten neuvotellaan neuvoston kanssa kesä-heinäkuussa talousarviosopimuksesta. Meidän esitellämme on herra Boulon. Hänen kanssaan määrittelemme omat prioriteettimme, mutta tämän takia on tärkeää voida keskustella pääsittelijän kanssa budjetista. Tiedän hyvin, että tapaatte kaikki valiokunnat ja kaikilla on omat painopisteensä, mutta varmaankin ne kysymykset, täällä puhutaan, ovat todella olennaisia. Annan teille puheenvuoron. Eh, grazie in primo luogo della eh, possibilità che mi date. Kiitos. Kiitos ensinnäkin siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne teidän valiokuntaanne esittelemään vuoden 2013 budjetin suuntaviivoja. Me tiedämme kaikki, että vuoden 2013 budjetti on viimeinen budjetti tässä pitkäaikaisessa budjettikehyksessä vuoteen 2013 asti. Tämän vuoden aikana me viemme päätökseen useita ohjelmia, jotka on aloitettu tämän kauden aikana. Ja kuten kaikki budjetit, tässäkin meidän täytyy löytää meidän prioriteettimme ja huomioida ne ohjelmat, jotka on käynnistetty aikaisempina vuosina ja jotka nyt sitten on hoidettava loppuun. Tämä maksukysymys onkin tämä kaikkein hankalin. Mehän olemme kriisivaiheessa, yleiskriisi. Tilanne on vaikea monille maille Euroopassa ja kaikki ovat varmasti huomanneet, että ne sitoumukset, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, heidän osuutensa budjettiin, sen he maksavat suurin ponnisteluin ja vaikeuksin. Joo, viime vuonna hän, eh, me jouduimme sovitteluun eh, budjetissa, budjettineuvotteluissa ja silloin rajoitettiin näitä maksusitoumuksia. Tämä on kysymys, joka tulee esiin myös vuoden 2013 budjetissa. Kuvatakseni tätä kerron teille, että mitä tulee vuoden 2011 budjetin toteuttamiseen, niin jäsenvaltiot ovat äh, vaatineet 15 miljardia euroa maksuihin joulukuun aikana. Komissio onnistui kuitenkin maksamaan siitä vain hyvin pienen osan. 10 miljardia euroa on se rahoitustarve vuoden 2011 budjetissa, joka on siis siirretty vuoden 2012 maksusitoumuksiin. Ja 2012 budjetti ei ollut mitenkään niin kovin laaja sekään. Volyymi oli pienempi kuin tarpeet, joten maksusitoumukset on kysymys joka muuttuu yhä tärkeämmäksi. Tämä on kysymys, kun on kysymys vuodesta 2013. Meidän täytyy kiinnittää tähän hyvin paljon huomiota. Siksi me haluamme valvoa näitä maksuja yhdessä neuvoston ja komission kanssa, koska tässä voi käydä niin, että tai siis tässä tarvitaan jatkuvaa valvontaa. Viime täysistunnossa me hyväksymme budjetin suuntaviivat ja me päätimme keskittyä kahteen suureen kysymykseen. Ja toivon, että ne olisivat vuoden 2013 suuntaviivat. Sen lisäksi meillä on kasvu, kehitys ja työllisyys, joka on luonnollisesti teille sydäntä lähellä. Varsinkin nuorisotyöttömyys on asia, johon on puututtava. Nuorille tilanne on tiukka monilla puolilla Eurooppaa. Ja silloin me tarvitsemme apua erikoisvaliokunnilta niin, että kykenemme paremmin käyttämään näitä niukkoja varoja, joita meillä on. Ja siksi me olemme pyytäneetkin, että saamme tavata kaikki asiavaliokunnat niin, että me sitten yhdessä kollegoiden, aktiivisten kollegoiden kanssa voisimme löytää vuoden 2013 prioriteetit. Meidän täytyy kuitenkin toimia vastuullisesti, eikä ainoastaan priorisoida positiivisesti. Meidän täytyisi painottaa, missä tarpeet sekä sitoumuksille että maksulle ovat suurimmat. Meidän täytyy kuitenkin katsoa myös muita alueita, ohjelmia, jotka eivät välttämättä toimi niin hyvin, kun ei voida käyttää kaikkia resursseja, ohjelmia, jotka ehkä ovat meidän mielestämme vähemmän tärkeitä, koska kriisiaikana me emme voi soveltaa kaikkia otsakkeita, vaan meidän täytyy uskaltaa tehdä myös negatiivisia prioriteetteja ja uhrata varoja tietyillä aloilla. Toinen tärkeä kysymys ovat pk-yritykset, koska 85 prosenttia uusista työpaikoista on luotu PK-yrityksissä ja siksi haluammekin kiinnittää niihin paljon huomiota ja katsoa, mitä me voimme tällä alalla tehdä. Toinen kysymys on pilotti. Projektit ja valmistelevat toimenpiteet. Me emme tiedä, kuinka suuria marginaalit tulevat olemaan näissä otsakkeissa ja minkälaisia varoja meillä on tällaisille aloitteille. Me kuitenkin ehdotamme suurin piirtein samaa kuin mitä me teimme viime vuonna. Me haluaisimme alustavasti tarkastella pilottiprojekteja ja valmistelevia toimenpiteitä ja arvioida niiden toteutettavuus me emme millään muotoa halua blokeerata näitä resursseja tässä. Resursseja, joita ei voida käyttää muuhun. Joten me haluamme, että eri valiokunnat ennen toukokuun loppua kokoaisivat kaikki aloitteensa, jotka liittyvät näihin pilottiohjelmiin. Ja sitten komissio voisi tehdä ensimmäisen arvionsa siitä, mikä on mahdollista, mikä on toteutettavissa. Ja sitten saisimme tällaisen pilottiprojektien paketin, joka hyväksyttäisiin. Ja tähän kuuluisi nyt sitten vain ja ainoastaan sellaiset projektit, jotka voidaan toteuttaa, eikä niin, että rahoja blokeerattaisiin, kuten aikaisemmin on tehty. Ja sitten ohjelmia ei toteuteta tai rahat on siirretty toiseen budjettikohtaan tai sitten komissiosta mieltä, että eh, ne eivät ole edes toteutettavissa. Minä olen luonnollisesti teidän käytettävissänne ja haluaisin vain muistuttaa, että seuraava askel tässä budjettimenettelyssä on se arviointi, jonka parlamentti tekee komission esityksen pohjalta 25. huhtikuuta ja sitten sen jälkeen kaikki valiokunnat käynnistävät omat arvionsa niin, että voimme sitten jatkaa kolmikantat neuvotteluita ja sitten lopullinen budjettiäänestys. Euh, Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Ja muistutitte myös päätöslauselmasta, jonka parlamentti hyväksyi yleisistä talousarvion suuntaviivoista 2013 vuodelle. Sitten komission valikunnassamme oma esittelijämme herra Philippe Boulon on, siis esittelee ja hän saa heti puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän yleisesittelijä herra Lavia hänen puheenvuorostaan ja siitä, että hän kertoi näistä haasteellisista kysymyksistä, erityisesti tässä tilanteessa, jossa talousarvioita nyt käsittelemme ensi vuoden osalta. Uskon, että toimet, joita hän ehdotti, ovat hyvän suuntaisia. Tässä pyritään saamaan Euroopassa dynamiikkaa, jotta voidaan luoda työpaikkoja aivan erityisesti PK-yrityksissä. Haluaisin korostaa, että 2013 budjetin pitää tukea Eurooppa 2020 strategiaa ja antaa riittävää rahoitusta perushankkeille, kuten nuorisoliikkeessä, uudet työpaikat, eurooppalainen foorumi köyhyyttä vastaan. Pitää korostaa myös sitä, että pitää tunnustaa tämä dramaattinen tilanne nuorten kohdalla työmarkkinoilla ja täytyy pystyä uudelleen luomaan uusia työpaikkoja. Sitten riittävä rahoitus kaikkiin välineisiin, jotka liittyvät työllisyyteen Euroopassa. Olen tyytyväinen myös tästä antaa käyttää käyttämättä varoja vähentämään nuorisotyöttömyyttä ja edistää pk-yritysten toimintaa, koska ne kerran kaikkein eniten työpaikkojakin luovat. Ja näin ollen pyydetään, että ohjelmien teko otetaan huomioon talous Euroopan sosiaalirahastossa, e- e- erityisesti mitä tulee monivuotiseen rahoitukseen, pyydetään budjettiponnisteluita jatkuvasti, jotta saadaan koulutusta aikaan työmarkkinajärjestöiden kesken neuvotellen, jotta voidaan mahdollisimman hyvin käyttää sosiaalirahastoa ja Euroopan globalisaatiorahaston varoja. Ja erityisesti korostetaan myös sitä ongelmaa, joka liittyy odotusaikaan ennen kuin varoja saadaan. Se on kysymys, jota meidän pitää miettiä. Sitten muistan, siitä täytyy puoltaa mikrorahoituksen saantia, jotta EURES ja muut pilottihankkeet saadaan liikkeelle. Mitä tulee talousarvioon 2013, me haluaisimme tietää, mikä osuus on määritelty meidän valiokunnallemme. Ajatellen eri budjettakohtia, jotka koskevat meidän valiokuntamme tällä hetkellä. Me käsittelemme mietintöä kokonaissummista, jotka liittyvät Euresiin pro- progressohjelmaan ja mikrorahoitukseen, jotka liittyvät innovointiin ja sosiaaliseen edistykseen. Tässä mietinnössä ehdotetaan sitä, että todellakin innovoitaisiin ja äh, tämän mietinnön kautta ehkä haluamme esitellä joitakin pilottihankeehdotuksia, mitä tekin korostitte. Ja toivon, että niitä voidaan rahoittaa tästä talousarviosta. Lopuksi haluaisin ottaa esille, että jäsenvaltiot tietysti ymmärtävät, kuinka tärkeää innovatiivinen työpaikkojen luova toiminta on, mutta EUlla on koordinoijan rooli näissä kysymyksissä, että voidaan innostaa innovointiin ja saada aikaan suurempaa sosiaalista kohesiota. Toissa päivänä tässä, yhtenä päivänä keskustelimme komission sen Andorin kanssa. Hän totesi, että hän on valmis ottamaan mukaan kasvu- ja työllisyystoimenpiteitä talouden ohjaukseen ja hallintoon. Ja minä vastasin hänelle, että minä pikemminkin olisin halunnut, että talouselämän ohjauksen jälkeen panisimme yhtä paljon vauhtia sosiaalisen ohjauksen ja hallinnoinnin puolesta. Um, Madame Lambert. Thank you and thank you very much for the, the presentation. Kiitoksia kiitän tästä johdannosta. Mielestäni tässä tuli varsin hyviä pointteja, ei vähiten maksumäärärahoista ja siitä, että neuvoston täytyy täyttää oma roolinsa vahvemmin tässä kysymyksessä. Minulla on pari kysymystä. Yksi mitä tulee siihen, kuinka te määrittelette kestävyyden omassa mietinnössänne, koska se tulee esille useitakin kertoja. Minulle ei ole ihan selvää, puhutaanko todellakin kestävästä kasvuulottuvuudesta, mitä tulee investointeihin, uusiin teknologioihin, ympäristöystävällisiin teknologioihin, koulutukseen, mm, pätevyystasoon tut- tässä osassa vai tarkoitan? tarkoitetaanko kestävyydellä vain pidemmän aikavälin kestävyyttä. Tämä oli yksi kysymykseni. Sitten tiedän, että tämä liittyy myös seuraavaan keskusteluumme, mutta me kiinnitämme aivan oikein paljon huomiota nuorisotyöllisyyteen mutta, tai työttömyyteen. Mutta toinen ongelma, joka meillä työmarkkinoilla on, liittyy myös siihen, miten voidaan todellista eläkeitää nostaa, ei vain sitä, mitä aiotaan tehdä eläkeijän suhteen paperilla. Mutta monet ihmiset hän, sitten kun he joutuvat työ, työstä pihalle 50 heihän on erittäin vaikea saada työtä sen jälkeen enää uudestaan. Joten tämä on myös ongelma kysymys työmarkkinoilla. Otatteko tämänkin huomioon? Onko se osa strategianne, jota te olette luonnostelemassa? Kiitos. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Euh, si ça n'est pas le cas, moi je voudrais... Euh, Jos ei haluta, niin kiitän uudestaan teitä, Mera Devia, kokoukseen tulosta. Haluan miten alakohtainen lähestymistapa vaikuttaa tähän mietintöön? mietintöön, jonka me hyväksymme, se yleisiin suuntauksiin, mutta, tai sitä siis teidän mietintönne, mutta tässä puhutaan siis budjettilähestymistavasta. Mm. Ja itse asiassa meidän valiokunnassamme, työllisyys- ja sosiaali- sosiaaliasian valiokunnassa, olemme tehneet ison korjauksen viimeisessä huippukokouksessa. Halutaan uudestaan ottaa 80 miljardia varoja käyttöön, joita ei oltu käytetty. Ja minun mielestäni klassisen budjettiopin mukaan jäsenvaltioissa äänestettäisiin sitten korjaavasta talousarviosta. Mutta nyt minulla olisi sellaista vaikutelmaa, että näin olisi. Tai siis lisäbudjetista olisi kysymys. Ja nyt kun konkreettisesti ajatellen, miten budjetin kannalta tämä asia tullaan hoitamaan. Mielestäni kun ajatellaan työllisyyttä ja erityisesti nuorisotyöllisyyttä, tämä on meille kyllä äärimmäisen tärkeä kohta ja tässä täytyy voida selventää suuntaviivat mukaan lukien mielestäni parlamentin oikeudet, koska tämähän on perustavanlaatuinen budjettimuutos ja yhteislainsäätäjinä on tärkeää, että me saamme selkeät selitykset ja meillä pitää olla oma sanamme sanottavana. Ja mitä tulee tähän lisätalousarvioon, koska näinhän sitä pitää nyt kutsua, niin meidän pitää todellakin tätä tarkastella huolella, koska liian usein tällainen asia on vain ilmoitettu ilman minkäänlaista jatkotoimintaa. Minun todellakin hämmäst, minua hämmästytti tämä kaavakuva, jos, jonka olen nähnyt ja josta te puhuitte. Tämä koskee jäsenvaltioiden sitoumuksia. Nyt haluaisin tarkistaa teidän kanssanne, miten tämä vaikuttaa toimintoihin ja politiikkoihin, jotka koskevat erityisesti työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokuntaa tämä viime hetken mobilisaatiokysymys. Onko olemassa tiettyä seurattavuutta, näkyvyyttä sen suhteen, missä eniten tarvitaan näitä viime hetken määrärahoja? In primo luogo vi ringrazio ovviamente di tutte le vostre osservazioni. Adesso cerchiamo... Kiitän teitä teidän kommenteistanne ja yritän nyt sitten vastata teidän kysymyksiinne. lähden siitä, mitä te ette ole vielä nähneet. Puheenjohtaja Beres on voinut eh, seurata kuukausittaista kehitystä maksuissa. Viime budjettivuosi on minulla tässä, tai tämä viimeisin minulla on tässä. Ja viimeisimmästä kuukaudesta näkee hyvin suuren keskittymän, joka koskee oikeastaan kahta asia yhtäältä on tiettyjen jäsenvaltioiden halu, tahto, että ei menetetä tätä 1 plus 2 sääntöä, eli he menettäisivät rahoja, joita heille kuuluu. Ja siksi he ovat ihan viimeiseen päivään asti ottaneet mukaan nämä sitoumukset joita on tehty. Ajattelen, että tämä koskee lähinnä Italiaa ja Espanjaa, jotka olivat eh, jäljessä. Sitten meillä on toinen tärkeä kysymys, jossa on kysymys rakennerahaston eh, asetuksen muuttamisesta ja itserahoituksen, omarahoituksen osuus on kasvanut tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tämä yhteys yhteisrahoituksen osuuden kasvu on johtanut siihen, että muutamat maat ovat sitten vaatineet enemmän. Jotkut maat, jotka eivät ole alueellista syistä 2,2 miljardia, jos tuossa toisessa maassa on 700 miljoonaa ja niin edelleen. Tämä keskittyy tiettyihin maihin jossa on ongelmia maksujen suhteen, varsinkin projekteissa, jotka on toteutettu kehitys- ja sosiaalirahaston rahoilla. Nämä projektit tai nämä rahat otetaan käyttöön nyt, taikka vuoden alussa otettiin käyttöön. Meillä oli sitoumuksia, jotka meillä oli maksuja, jotka oli tarkoitettu toisiin tarkoituksiin. Ja tämä johtaa sitten ongelmiin, koska tämä hoidetaan trilogissa neuvoston ja komission kanssa. Me puhumme nyt 18 miljoonasta, joten eihän tässä nyt valtavista summista ole kysymys. Mutta pitäisi puhua sitten oikaisevasta korjaavasta budjetista. Mutta 18 miljoonaa ei se nyt ole niin valtava summa. Sitten haluan luonnollisesti myös kiittää teitä näistä kysymyksistä, jotka te esititte. On ihan totta tämä, mitä edustaja Lambert sanoo. Nimittäin, että meidän täytyy toki kiinnittää huomiota myös aikuisten työttömyyteen. Näissä suuntaviivoissa me puhumme työttömyyden ongelmasta ja sen hoitamisesta ja sitten olemme lisänneet siihen, että täytyy huomioida erityisesti nuorisotyöttömyys, mutta me emme toki sano että me millään muotoa sulkisimme silmämme muulta työttömyydeltä. Koska kyllähän tämä toki koskee aikuisia ja myös ikääntyviä, jotka potkitaan pois työmarkkinoilta. Toki heitä on autettava löytämään uusi työ. Mitä, tulee, mitä merkitsee sitten kestävyys? Kestävyys koskee sellaista, sellaisia politiikan aloja, jotka voivat olla kestäviä kaikilla aloilla. Kalastus, maatalous, senkin täytyy olla kestävää. Se koskee myös sitä, mitä me teemme teollisuuspolitiikassa. Eli kysymys on koko kestävyyden konseptista kaikilla aloilla. Ja sitten esittelijän esittämät kysymykset, vastaan hänelle viimeiseksi. Saamme niin usein ja keskustelemme näistä asioista. Luonnollisesti meidän täytyy olla Euroopan 2020 strategian takana. Ja kyllähän se sanotaankin hyvin selkeästi näissä suuntaviivoissa. Mutta toki me näemme, että resurssit ovat riittämättömät, jotta saavutamme nämä tavoitteet. Ja tämä uusi monivuotinen budjetti, siinä meidän täytyy muuttaa tätä koko rakennetta, jotta voisimme saavuttaa 2020-strategian tavoitteet priorisoidulla aloilla on muun muassa PK-yritykset, koska niillä on niin tärkeä rooli, jotta saavutettaisiin tavoitteet tässä strategiassa ja voitaisiin puuttua työttömyyteen. Meidän täytyy myös ponnistella sen eteen, että ihmiset voisivat myös muuttaa uriansa, että olisi mahdollisuus hankkia uusia pätevyyksiä ja sitä kautta sitten saada uusi työpaikka. Mitä tulee Euressiin ja mikrorahoitukseen, progressiin, olen samaa mieltä kanssanne. ja globalisaatiorahasto, meidän täytyy löytää tähän nopea ratkaisu. Meillä ei ole tässä yhteyttä näihin tavoitteisiin ja erityisohjelmiin, jotta pääsisi takaisin työmarkkinoille, jos on menettänyt työpaikkansa globalisaation takia. Vielä viimeinen asia ennen kuin lopetan nämä 82 miljardia euroa Kaikkihan tietävät, että nämä 82 miljardia euroa eivät ole mitään uutta rahaa, vaan ne on rahaa, jota ei ole vielä käytetty aluepolitiikassa. Aluepoliittiset ohjelmat ja priorisoinnit laaditaan alueilla. Hehän itse hallitsevat näitä ohjelmia. Ja siksi mielestäni on tärkeää, että me käännymme näiden viranomaisten puoleen niin, että muutetaan näitä ohjelmia sen mukaan, mikä on tarpeen. Niin, että voimme panostaa työttömyyden vastaiseen taisteluun, että me käytämme kaikki varat, joita siihen on osoitettu. Mutta meidän täytyy sitten katsoa, että meillä on tarpeeksi maksuja, jotta voimme kattaa tämän politiikan. että Käytän tässä uutta teknologiaa. Ai tämä ei toimi. Halusin vain näyttää tätä kuvaa. Mutta esittelijän avulla sitten kierrätämme tämän niin, että kaikki voivat tutustua siihen, mitä tulee 82 miljardiin, mikäli ymmärsin oikein. Tässä nyt vain alu- nyt keskusteltaisin komission ja jäsenvaltioiden kesken, ja parlamentti ei enää voisikaan osallistua tähän keskusteluun. Ehkä en ole tarpeeksi asiantunteva budjettikysymyksissä, mutta mielestäni monen paradoksi tässä on. Me olemme äänestäneet talousarviosta, sen jälkeen Euroopan komissio ilmoittaa muutoksesta sen suhteen, miten talousarvion varoja käytetään. Mistä tässä on kysymys 82 miljardissa? Mm, tässä on jotain, kun ajatellaan tätä ilmoituspuolta ja sitten taas ö, realiteettipuolta, minkä johtopäätöksiä voidaan vetää ja neuvosto tätä on tukenut, niin mielestäni tämä kyllä tarvitsee nyt hiukan lisäselitystä, koska kun me toimimme omissa vaalipiireissä, niin sitten siellä on kyse, mistä oikein tässä uudessa rahassa on kysymys, mitä työpaikkoja sillä voidaan kenties luoda? Cercherò di dare un chiarimento sulla questione <clears throat> degli 82 miliardi di euro. Mitä tulee näihin 82 miljardin euroon, kuten te kaikki tiedätte, niin rakennerahastojen varat aluepoliittisiin panostuksiin kuuluvat sille. Ja ne jaetaan jäsenvaltioissa, ne jaetaan nämä, nämä alueelliset ohjelmat ne jaetaan jäsenvaltioissa. Komissio luonnollisesti hyväksyy nämä ohjelmat ja tämän hyväksynnän jälkeen sitten niitä valvotaan. Komissio sanoo, että 82 miljardia euroa sitä ei ole käytetty joten ehkäpä komissio voisi ohjelmoida uudestaan nämä varat. Mutta tämä on sitten jälleen jako alueellisille ohjelmilla alueellisella tasolla, riippuen hieman siitä, miten jäsenvaltio on järjestäytynyt. Meidän budjetissamme ne on jo korvamerkitty jäsenvaltioille ja näin ne tulevat myös olemaan jatkossa. budjettipolitiikassa näillä rahoilla on jo vastaanottaja, eikä tätä tulla muuttamaan. Jäsenvaltio voi itse vaihtaa vastaanottajaa, eli voidaan siirtää rahoja yhdestä ohjelmasta toiselle ohjelmalle. Komissio on sanonut, että he pyrkivät äh, nopeuttamaan näiden ohjelmien uudelleen muotoilua niin, että ne voisivat vastata näihin uusiin tarpeisiin ohjelmakauden aikana. Mutta siis kysymys ei ole uusista rahoista, vaan samoista rahoista, jotka meillä on jo ollut aikaisemmin monivuotisessa budjettikehyksessä. Eli siis ei ole kysymys uusista päätöksistä, vaan kysymys on aluepolitiikasta, budjettinäkökulmasta mitään ei oikeastaan muutu. Mutta toki paljon muuttuu, mikäli jäsenvaltiot ja alueet haluavat uudelleen ohjelmoida nämä resurssit niin, että varat käytetään paremmalla tavalla, niin että voidaan vastata tärkeisiin ongelmiin. Merci, monsieur le rapporteur général. Mais vous voyez... Kiitoksia Huomatte kyllä hyvin, että tässä on nyt varsinainen ongelma kyseessä, koska viimeisessä Eurooppa-neuvostossa komission puheenjohtaja ja jäsenvaltiot puhuivat paljon näistä 82 miljoista, niin kuin tämä olisi A ja O siinä, miten tuetaan kilpailukykyä ja kasvua. Tästä puhuttiin kaikkialla tv ja radiossa ja kerrottiin tästä hienosta uutisesta. Nyt sitten kuitenkin tässä on epäonnistuttu. Siis jäsenvaltiot eivät käytä hyvin Euroopan talousarvion varoja jota on käytössä. Ja kun ajatellaan meitä, niin 2013 budjetin toteutuksen tämä liittyy, mutta tämä liittyy myös tulevaan rahoitu- tai tuleviin rahoitusnäkymiin. Tästä pitäisi kyllä oppia jotakin, jotta komissihan olisi voinut tehdä jotakin elvyttävää tällä summalla. Ja me tiedämme hyvin, että yksi syystä, miksi jäsenvaltiot joskus äh, eivät halua ripeästi alkaa käyttää varoja, niin se johtuu siitä, että tähän liittyy yhteisrahoitusehdot. Mitä vähemmän käytetään budjettien, siksi, siksi heidän pitää yhä vähemmän olla mukana yhteisrahoituksessa. Meistä tämä 82 miljardia on erittäin tärkeä summa ja tämä on vain sellainen hälytyskello. Meidän pitää todeta, että tämä ei toimi tarvittaisiin rahaa työllisyyteen ja alueille, mutta mitään ei tehdä varoja ei käytä hyvin. Mutta kun ajatellaan seuraavaa ohjelmakautta, mielestäni pitää todellakin tavallaan toimia niin, että tämä ei tapahdu uudestaan ja että otetaan kaikki oppi tästä kokemuksesta. Tämä on ainakin henki tässä valiokunnassa. Tietysti meidän pitää voida vielä analysoida tilannetta komission ja muiden tahojen kanssa. Sitten vielä viimeinen kommentti, jos sallitte. Mitä tulee globalisaatiorahastoon, te sanoitte kuinka tärkeää teidän mielestänne, ja samoin esittelemme Rova Haakin on täällä paikan päällä, kuinka tärkeää on, että päätöksiä voidaan tehdä nopeasti. No, me olemme sitä mieltä, jos halutaan olla johdonmukaisia strategian suhteen, niin silloin pitää antaa budjettikohta globalisaatiorahastolle rahastolle oma sellainen, koska tämäkin on yksi keino – lyhentää maksuaikoja rahastosta, mutta olen varma, että tästä tullaan käymään vielä lukuisia keskusteluita teidän valiokunnassa ja siihen voidaan palata muissa yhteyksissä. Vielä kerran pääsittelijä lämmin kiitos vierailustanne tästä keskustelusta. Hyvää työrupeamaa ja meillä me luotamme tässä valiokunnassa teidän neuvottelukykynne mukaan lukien trilogissa. Kiitoksia. Nous en avons terminé avec ce, ce point. Käyty läpi esityslistalla ja nyt tullaan sitten kohtaan 15, joka kyllä tähän aikaisempaan liittyy, koska tässä on kyseessä kuuleminen, jonka halusimme järjestää Nuorisotyöllisyystä Youth Opportunities-aloite on aiheena ja kiitän vieraat, jotka ovat tulleet paikalle. Tarkoituksena kuulemisessa on, tai tämä johtuu yksinkertaisesta syystä, nimittäin Rouva Turunen on laatinut mietinnön ja hän on hänen kanssaan on ryhtyneet siihen aloitteeseen, että, tai, tai pyrkineet siihen, että komissio tiedonannossaan Youth Opportunities Initiative-kysymyksestä on tavallaan he peilannut tätä parlamentin toi vastaavaa toimintaa, ja me halusimme tätä asiaa korostaa, koska meidän täytyy voida tarkastaa, mitä odotetaan, mitä voidaan tehdä konkreettisesti EU:ssa. Teille tiedoksi, mutta uskon, että tämän tiedätte jo nyt. Me tämän kuulemisen tiimoilta esitämme suullisen kysymyksen komissiolle. Tähän liittyy myös päätöslauselma. Se voidaan esittää täysistunnossa ja siinä tullaan korostamaan tätä nuorisopolitiikkaa. Meidän täytyy keskustella myös aloitteesta, Rova Balsani, joka on täällä paikalla, Francesco Balsani, ja kiitän häntä. Hän on yleisesittelijä, 2000, oli yleisesittelijä tämän vuoden budjetissa, ja tavallaan tulette vähän yhteistyössä vielä herra Lavian kanssa, jota varmistetaan äh, koherenttius näiden kahden vuoden kesken budjettikysymyksessä. Ja te saatte sitten myös puheenvuoron. Euh, nous allons commencer par euh, monsieur... Aloitamme äh, ensin tulee Jean-Louis de Brouwerista. Hän on Eurooppa 2020 johtaja työllisyys pääosastosta komissiosta ja hän kertoo komission ehdotuksesta koskien tätä nuorisomahdollisuusaloitetta. Tämäkin liittyy EU 2020 strategiaan. Herra De Brouwer, 5 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä olisi hyvä ensinnäkin esitellä tämä aloite, jonka valiokunta kyllä tuntee jo hyvin, ja kertoa teille siitä, mitä töitä me nyt teemme ja mitä kehityksiä sen täytäntöönpanossa on odotettavissa – Komission puheenjohtaja Barroso julkisti tämän ohjelman lokakuussa parlamentissa puheessaan ja olemme aloittaneet sen joulukuussa. Se vastaa poliittiseen ja sosiaaliseen tilaukseen ja liittyy siihen, että on havaittu, että nuorisotyöttömyys on poikkeuksellisen korkea ja kasvava useammassa jäsenmaassa – ja sillä on erityisen huolestuttavia laadullisia piirteitä, koska se, se kulkee käsi kädessä niiden nuorten osuuden kanssa, jotka eivät ole sen enempää koulutuksessa kuin töissä. Joo, ja se vaarana on ä, työttömyyden ä, jatkuminen tai mutta muuttaminen kestäväksi, sillä pit, nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Tämä ohjelma on esitelty joulukuun lopulla ja kuten puheenjohtaja huomasitte, omaksumisaste on ollut erittäin korkea. Tammikuun epämuodollisessa ministerineuvostossa. aloitella pyrittiin tiettyihin toimiin, pyrittiin aloittamaan kiireellisiä toimia liittyen tähän erityisongelmaan. Työllisyysongelma sinänsä on rameltaan isompi ja komissio palaa siihen huhtikuussa tiedonannossaan. Se valmistelee työvoimapakettia ja siihen liittyy joukko työasiakirjoja ja tiedonantoja, jotka tarttuvat työllisyyskysymyksiin laajemmissa puitteissa. Ja nyt puhumme työllisyydestä. Tällä aloitteella on neljä priorisoitua toimenpidettä. Ensinnäkin tämä koulutusasteen kasvattaminen työvoimamarkkinoiden tarpeisiin vastaavien, vastaavan koulutuksen lisääminen. Työssä tapahtuvan koulutuksen lisääminen, on the job training, työpaikalla tapahtuva koulutus. Tässä on erilaisia toteutustapoja, puhun sitä kohta lisää. Ja lopuksi ensimmäisen työpaikan löytämisen helpottaminen. Kyseessä on aloite, jossa on kaksi asiakokonaisuutta. Ensimmäinen liittyy toimivalt- jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja sitten toinen osa kuuluu niihin, jossa EUlla on toimivalta, ja erityisesti komissiossa. Ja tämä liittyy 2012 budjettiin ja parlamenttiin. Jäsenvaltioiden suhteen me pyrimme jäsenvaltioiden kanssa laatimaan poliittisen, käymään poliittista vuoropuhelua Työ, työllisyysaste on tilastollisesti erittäin huolestuttavaa. Olemme puhuneet kansallisista toimintaohjelmista, joka mahdollistaisi sen, että seurattaisiin tiedonannon prioriteetteja paremmin. Ja sitten tilanteen mukaan pyritään käyttämään EU-rahastoja, onpa kysymys Euroopan sosiaalirahastosta tai, tai kohesiorahaston käytössä olevia varoja. Ja tämä liittyy äsken käytyyn keskusteluun. Tämä tiedonanto on muodotan kahdenlainen. Ensinnäkin on ollut tällaisia että toimintaryhmiä, jotka ovat nyt menneet kahdeksaan jäsenvaltioon, jossa on korkein nuorisotyöttömyysaste. Ja on järjesty kahdenvälisiä kokouksia Brysselissä edustajista kanssa, seitsemän jäsenvaltion kanssa, jotka kahdeksan muun muassa ovat sellaisia, että nuorisotyöttömyysaste on keskimääräistä korkeampi. se on aina poliittisesta vuoropuolusta, joka on tällainen tieteiden toimialojen välinen koulutus ja kulttuuri, teollisuus, aluepolitiikka, talous, pääosasta ovat mukana. Ne kaikki keskustelevat kansallisen adekvaatin politiikan luomisen tarpeesta ja myöskin rahoituksesta. Nämä kahdenväliset keskustelut ovat tietysti vain välivaiheen prosessissa. ja meillä on jatkuvaa tiedonvaihtoa jo komission palveluiden ja jäsenvaltioiden kesken. Ja komissio tekee sitten tässä puolessa välissä kertomuksen huhtikuun epämuodollisessa neuvostossa. Tämä ilmenee komission työasiakirjana, työasiakirjana, joka on näissä työllisyyspakettia. Ja totta kai Euroopan parlamentti ja teidän valiokuntanne saa sen luettavakseen. Se on tällainen väliasiakirja, joka on osa keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, joka antaa ensimmäisiä suuntaviivoja siitä, miten jäsenvaltiot ohjelmoivat tai uudelleen ohjelmoivat mahdollisuuksien mukaan sosiaalirahastojen rahoja projekteissa, jossa on tarkoitus auttaa nuorisotyöllisyyttä erityisesti mitä tulee koulutuksen jatkamiseen ja harjoittelupaikkojen luomiseen. Samanaikaisesti komissio on sitoutunut useampaan aloitteeseen. Yksi käsittelee työharjoittelun laadun parantamista. Nuorisojärjestöt ovat voimakkaasti vaatineet tätä ja ihan oikeutetusti. Olemme yrittäneet tässä kuulemiseen. Tämä liittyy myös tähän työllisyyspakettiin, josta äsken puhuin, joka mahdollistaisi sen, että voisimme esitellä tämän saman aikaan kuin yhden tutkimuksen ja että tätä myöten tekisimme poliittisia toimenpidesuosituksia ennen vuoden loppua. No, nuorten työpaikkojen lisääminen on komission ja sen puheenjohtajan voimakas tavoite. Euroopan parlamentti tukee sitä. Se on vaatinut valmistelevia töitä. 12, 2012 budjetin valmisteluyhteydessä. Me olemme ryhtyneet näihin valmistelutoimiin. Jos kaikki hyvin menee, voimme tehdä vaadittavat poliittiset johtopäätökset, tehdä, ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä ennen vuoden loppua. Puhuin ää, äh, työharjoittelusta ja tässä työmarkkinaosapuolten rooli on olennainen. Olemme iloisia. Täällä Pato Hitchart ja Charutti puhuvat myöhemmin tänään. Olemme iloisia sekä Business Europein että Euroopan järjestön töistä. Tässä, näissä puitteissa odotamme myös kansallisia suunnitelmia. Me tulemme tukemaan näitä ponnisteluita. Me tarjoamme Euroopan sosiaalirahastojen varoja, jotka auttavat tukemaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja harjoittelua jäsenmaissa. Lopetan kohta huomenna. Tämä liittyy nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Euroopan sosiaalinen rahastojen teknistä tukea voidaan tarjota kolmen miljoonan euron verran. Sillä, niillä tuetaan jäsenvaltioiden projekteja tällä alueella. Finance qui est aujourd'hui euh, en cours d'application. Donc... Ja osana mikrorahoitusaloitteita. Tämän lisäksi komissio halusi antaa konkreettisen operaationaalisen tukensa tälle tiedonannolle. Meillä, äh, me tarjoamme neuvostolle ja parlamentille puolivälin tar- raportin ja komissio äh, kesäkuun neuvostossa tämän asiakirjan, jonka se myös silloin esittelee parlamentille ja teidän valiokunnalla. Merci beaucoup pour cette äh, tästä yleisestä johdannosta. Ja nyt sitten vuorossa neljä muuta vierastamme. Ensin puheenvuoron saa Rova Florence Morillon järjestöstä Generation Precaire, epävarmojen työpaikkojen sukupolvi. Viitisen minuuttia, olkaa hyvä. Bonjour. Euh, huomata. Ensin muistaisin joistakin avoin luvuista, jotka osoittavat, kuinka vaikea nuorisotyöllisyystilanne Ranskassa on. Siksi olemme luoneet tämmöisen sen Precare 2006 800 000 harjoittelijaa Ranskassa, nyt heitä on miljoona 500 000. Tilanne on vieläkin pahempi Kreikassa tai Espanjassa, mutta tämäkin osoittaa kyllä ongelmia. Harjoittelijat ovat varsinainen teollisuus, reserviarmeija kriisitilanteissa ja tämä on suora etu työnantajille. Tällä Ranskassa yksi neljästä on työtön ja yksi viidestä elää alle köyhyysrajan. Tämä epävarmuus, joka tulee vain lisääntymään, ei mahdollista ne, palkkaneuvotteluita, palkkatasot on laskenut 10 prosentissa. 10 prosentin lasku BKTstä 200 miljardia euroa vuodessa menee pääomaan ja pitäisi löytää tällainen tasapaino, joka oli vuonna 2022 200 miljardia. Pardon donc 200 miljardia. 200 miljardia. Tämä antaa hiukan suuntaa. Tämä edustaa kaksi kertaa kansallisen koulutusbudjetin määrän. Voitaisiin asettaa valvontamekanismeja, sääntöjä harjoittelusta tai siviiliharjoittelusta tai ottaisiin nuorisotyön töihin yrityksiin ja, ja voi, erityisesti ajatellen yrityksiä, joissa epävarmat työpaikat ylittävät keskiarvon. Sitten voitaisiin panna myös tällainen karanteeniaika harjoitteluvajan jälkeen tai siirtyä neljän päivän työhön, työviikkoon. Näin on tehty esimerkiksi siis Saksassa pk Tämän pitäisi toimia yritysten etujen mukaisesti, vähentää työajan vähentäminen 20 prosentilla, samoin pitäisi laskea 10 prosentilla kustannuksia. Ranskassa tämä järjestelmä tarkoittaisi, että heti voitaisiin luoda 1,5-2 miljoonaa työpaikkaa, koska konkreettisesti työttömyys vaikuttaa haitallisesti pitkällä aikavälillä. Jos ei tarpeeksi käytetä työvoimaa, pitäisi pyrkiä saamaan kuitenkin kestävää kasvua Esimerkiksi minun ikäisteni kohdalla na, na, äidilläni oli kaksi lasta hän, ja hän oli sitä töissä. Nyt Monet nuoret tällä hetkellä o, haluaisivat työpaikan, vakaan työpaikan. Välittömät seuraukset vaikuttavat syöllisyyteen, kuinka monet kolmekymppiset pystyvät hankkimaan lapsen edes nykypäivänä. Ongelma on vieläkin pahempi, Ihmisten pitäisi voida välittää kulttuurityötä uusille sukupolville ja sitten on valtavasti kuitenkin näitä epävarmuus- ja työsuhteessa olevia työntekijöitä. He kuluttavat vähän ja tämä ei tule lisäämään kasvua hypoteettisesti ajatellen, joten kyseessä on harhakuvitelma kasvusta puhun tästä, koska tällä hetkellä on monia vaalikampanjoita ja on luotu tällainen Young and Poor-ohjelma. Voidaan nähdä, että on paljon, monet vaaliohjelmat perustavat kasvun paluulle, joka on harhaa, koska 2,6 prosenttia 1960 000 kasvu. 2,2% sur la période 80-89. Puhuja puhuu aivan liian nopeasti ainakin tälle tulkiloin pahoillani. Niin Tämän lisäksi ei mitenkään ole mahdollista varmistaa tai laskea tällaisen kasvun varaan jatkuvasti. Esimerkkinä 2010 Meksikossa myönnettiin, että tuotanto öljyntuotanto oli laskenut vuosi sen jälkeen. Öljyn hinta no, ylitti ennätykset. Siksi on kiireellistä muuttaa kehitysmalliamme, jos emme halua että emme enää pysty vaikuttamaan ilmastonmuutokseen edelleen. Onneksi on mahdollista selviytyä tästä tilanteesta. Kaikkia voidaan korjata, voidaan investoida massiivisesti uusiutuvaan energian, joka edustaa huomattavaa potentiaalia työllisyyden kannalta. Voidaan investoida asuntoon rakentamiseen, energiateollisuuteen ja uusiutuviin energianlähteisiin, kuten jo sanoin. 2000-2009 oli kaikkein kuumin ajanjakso, tai lämpimin ajanjakso, ja 2010 oli kaikkein lämpimin vuosi, mitä koskaan oli rekisteröity tietojen, NASAn tietojen mukaisesti ilmaston lämpeneminen on jo, tai se tietty rajat on jo ylitetty, jäätiköt ovat sulamassa ja näin meren pinta voi nousta ja, ja tämä vaikuttaa miljoonin ihmisen aiheuttaa vakavia konfliktivaaroja. On tärkeää nopeasti voida määritellä globaali politiikka, jotta Euroopan maiden talous ei romahda. Kreikka on varsinainen laboratorio ja poliisilla tahdolla voimme estää tämän tilanteen paheneminen. Tässä voimme käyttää Euroopan vakausmekanismia hyväksi. Lopuksi haluaisin puhua siitä, että Rooma hajosi ja barbaariat, voitti vaativat, vaikka heidän elämäntaponsa ei ollut yhtä korkealla tasolla, heidän teknologiataitonsa oli huono, he eivät yleensä osanneet lukea, eikä heillä ollut minkäänlaista kulttuuritietoa, mitä nämä primitiivit sitten kuitenkin pystyvät tekemään, he pystyvät taistelemaan, ei pidä koskaan aliarvioida kolmatta maailmaa, eikä kohdella heitä niin kuin he olisivat jotakin barbaareita. Un grand merci de ce témoignage. Tässä oli selkeä viesti päätöksentekijöille. Ja nyt anna Norissa Formin pääsihteerille, herra Giuseppe Porcarolle. Kiitoksia puheenjohtaja, tulen puhumaan englantia. Thanks for the opportunity. Kiitos eh, mahdollisuudesta saada tulla puhumaan tänne. European Youth Forum on seurannut ja työstänyt eh, tätä tilannetta osoittaa, miten tämä kriisi vaikuttaa nuoriin ihmisiin vuodesta 2008 lähtien, jolloin ensimmäinen suuri shokki iski. Olemme rekisteröineet asiat, josta kollega tässä juuri puhui, nimenomaan se, että tilanne on heikentynyt nuorten kohdalla Euroopassa yhä enemmän – Tämä on vihdoin tunnustettu Euroopan toimielinten korkeimmallakin tasolla. Huippukokouksessa ensimmäistä kertaa se todella otettiin esityslistalle. Nimenomaan se, että nuorten ihmisten tilanne ei ole enää kestävä. Se se, mistä me olimme huolissamme, oli, on, että me joutuimme odottamaan niin kauan, että tilanne heikkeni niin pahaksi ennen kuin Euroopan unionin korkealla tasolla tähän puuttui. Yksi pääasioista liittyen siihen, miten lähestytään tätä kriisiä. Tällä hetkellä meidän täytyy todellakin muuttaa näitä keinoja, kun me mietimme, millä tavalla pääsemme eroon tästä kriisistä. Se, mitä me tällä hetkellä näemme, on, että säästöt toimet eivät riitä ja tarvitaan tällaista integroitua lähestymistapaa, jotta voitaisiin tavallaan käynnistää Eurooppa uudelleen, ajatella uusiksi kehitysmalleja ja integroitua lähestymistä, jossa teollisuuspolitiikka, työllisyyspolitiikka, koulutuspolitiikka ja niin edelleen kaikki tekisivät yhteistyötä. Ja tässä nuorilla ihmisillä olisi tärkeä rooli. Toinen asia, joka liittyy erityisesti nuorisuus, työttömyyteen, liittyy liittyy siihen, mistä puhuttiin ihan äskeittäin. Nimittäin me emme puhu uudesta tuoreesta rahasta eikä edes todellisesta olemassa olevan rahan uudelle jaosta, vaan että voitaisiin uudelleen ohjelmoida olemassa olevat resurssit. Ja olemme huolissamme siitä, että mikäli nuorten tilannetta Euroopassa on pidetty niin tärkeänä, että sitä halutaan kohdella prioriteettina, niin kuitenkin ainoa ratkaisu, mikä on keksitty, on ollut se, että pyritään uudelleen ohjelmoida eikä edes vahvistaa tätä sen vuoksi, että se, se on kansallisten hallitusten toimivalta, niin se tuntuu hieman heikolta tämä toimeenpano. Me olemme hieman huolissamme siitä, mitä kansallisella tasolla tehdään. Ja sitten kolmas asia, mitä tulee nimenomaan toimeenpanoon. Me uskomme, on, että tässä toimeenpanossa, projektien toimeenpanossa on hyvin paljon käyttämätöntä osaamista ja että tämä voitaisiin tehdä nuorisojärjestöjen kanssa yhdessä, koska nuorisojärjestöillä on erilaista osaamista ja he tekevät myös läheistä yhteistyötä nuorten kanssa. Ja sen vuoksi European Youth Forum kehottaakin jäsenvaltioita ja, jäsen, ja, ja EUta hakemaan kumppanuuksia, äh, kun käytetään tätä EUn rahoitusta, niin että voitaisiin parantaa nuorten asemaa ja että myös annettaisiin tietty määrä rahaa nuorisojärjestöille ja että myös maiden budjetista annettaisiin rahaa, kuten Suomessa on annettu tällaiselle nuoriso-ohjelmille. Tämän sanottuani neljäs ja viimeinen asiani, joka liittyy siihen, että käytettäisiin enemmän tällaista oppisopimus- ja äh, oppi- äh, ja harjoittelijastatuksia. Mutta komissio on sanonut, että se mitä me äh, Youth Forumina viemme eteenpäin, jos tässä on mukana hyvin paljon esimerkiksi Euroopan parlamentin jäseniä, kuten Emeli Turunen. Me haluaisimme enemmän laatua näihin oppisopimuksiin ja harjoittelupaikkoihin. Sen vuoksi me olemme pyrkineet tällaiseen yhteistyöhön ja pyytäisimmekin teitä kaikkia myös allekirjoittamaan tämän vetoomuksen ja pyytäisin, tai kutsun teidät 16. toukokuuta Euroopan parlamentin ulkopuolelle, kun me esittelemme tämän yhdessä puhemies Schulzin kanssa. Kiitos. Sitten AY-liikettä edustaa Patrick Itchard, AY, EAYn varapääsihteeri. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden esittää todistajalaisuuteni tänään. Noudattavat tulevaisuuteni, edustavat sitä ja tiedämme, että tällä hetkellä he ovat altistuneen var, pahimman vaarassa oleva ryhmä kriisin kannalta. työttömyysaste on noussut ja prekaarisuus on lisääntynyt, kuten on tapahtunut. Sisämarkkinoille pääsy kestää yhä pitempään. Seurauksena taloudellinen riippuvuus, ää, dem- demografinen kuilu. Ja. ja mitä ratkaisuun tulee, niin, niin ää, me olemme ottaneet tämän Youth Industry vähän, Opportunities-aloitteen vähän vaisasti vastaan Ö, mutta komission aloitteeseen liittyy näitä ö, ilmoituksia varoista, mutta enemmän muutamat kymmenet miljoonaa ovat varoja, joita ei ole muuhun käytetty. Miten nämä ry- asiantuntijaryhmät, jotka lähdetään Kreikkaan tai muualle, niin miten, miten ne saisivat aidosti rahaa? Varat tulevat jäsenvaltiolta jostain. Varat olevat käytöt eivät ole riittävän nämä, nämä toim, pikkutoimenpiteitä. No voidaan kysyä, mitä nämä työryhmät selittävät oikein hallitukselle. Tämän raportin, komission raportin lisäksi, antamisen lisäksi olisi tärkeää osallistaa nuoria ja ammattilaisliikettä. Tässä puhutaan myös Sanotaan myös, että työmarkkinoiden uudistus ratkaisi ongelmat, joustavoittaminen ja näillä mukapalkkoilla työllistäminen. Ne vain kiertävät ongelmia. Asetetaan työntekijät, nuoret ja vanhat vastaan, että työttömät ja työntekijät ja ratkaisu pitäisi löytyä sukupolvien välisen solidaarisuuden kautta. Tämä komission neuvosto on sokea säästöpolitiikka on syössyt Kreikan lamaa, se on selvää pitäisi laajentaa. Työpaikan rakentamista tarvitaan aitoa investointiohjelmia ja strategia, joka ei liity ainoastaan kasvuun, vaan ainoastaan työpaikkoihin, koska me tiedämme, että kasvu ei välttämättä enää ollut työpaikkoja. Tarvitaan totta kai välttämätöntä budjettikuria. Tiedetään, että on hallitukset, jotka ovat ongelmissa, tarvitaan näitä euroa bondeja. Ja kriisistä täytyy päästä eroon ylhäältä vai johtajana. Tanska ja Espanja ovat esimerkkejä. Äh, äh, 2010 äh, vienti kasvoi 8 prosentilla, 1 prosentilla valkkakurin vuoksi ja 7 prosenttia innovoinnin ja äh, teknologian avusta. Poliittiset johtajat puhuvat vain kilpailukuvusta ja sanovat, että Kiinan ja Euroopan, Intian suhteen Euroopan jäämässä jälkeen ja sillä perustellaan palkkapolitiikkaa. No, puheenjohtaja sanoi tuossa kuulemisessa, että ää, sen tilanteen pitäisi loppua, jos komissio haluaa tehdä mistä kiinalaisia, olemme samaa mieltä. Tarvitaan investointia, tutkimus- ja kehitystyötä. EAY tukee totta kai tätä nuorisotakuun ohjelmaa. Ja olemme allekirjoittaneet Youth Forumin ää, peruskirjan, kaikki, joka liittyy ää, jatkuvaan koulutukseen ja koulutukseen pääsyyn, totta kai. Työmarkkinaosapuolet ovat tehneet sopimuksen työmarkkinoista. On liittyy luku ää, nuorista. Maksi varmaan puhuu siitä. Komissio viittasi siihen. Meillä on 2012, 2014 työmarkkinaosapuolten sopimus, jossa työttömyys ja nuorisotyöttömyys on yksi prioriteeteista. Me estelemme tämän kolmikanta, työmarkkinajärjestön kolmikanta huippukokouksessa. Työmarkkinaosapuolet voivat tarjota asioita, olemme nähneet niitä jäsenvaltiossa, kuten Ranskassa, jossa ohjataan nuoria, sitoudutaan äh, asuntopolitiikkaan ja taistelu parempien harjoittelupaikkojen puolesta, työvoima, työehtosopimusten puolesta, työtarkastukset ja karenssit harjoitusjaksojen välillä. Euroopan ammattilainen yhteisjärjestö. Meillä on toimia itsellämme. Ja niin me Atenan konferenssissamme mm, nuorisokomitea sai äänioikeuden. Se on täysin osallisena Euroopan ammattilaisen yhteisjärjestön toiminnassa. Se oli laatimassa työohjelmaa, se oli mukana tässä työmarkkinajärjestöjen sosiaalisessa huippukokouksessa. Se on osa ö, nuorisoaloitetta ja se tulee kampanjoimaan kampanja lanserattiin helmikuussa – työllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja niissä me esittelemme nuorten prekaaria asemaa työmarkkinoilla ja EAU on vastassa vastassa järjest- käytännön järjestelyistä. Ja ihan lopuksi puheenjohtaja. Muutama vuosi oli sitten yhden kollegan kanssa puolustamassa Daniel Combelitin kanssa euroa. Ja hän sanoi, että ajatellaan kaikki eurooppalaisia nuoria, jotka ovat käyneet Erasmus-harjoitteluissa Tsekissä tai Roomassa, Pariisissa, kun he valmistuvat, he maksoivat sitten eurolla velkansa. Eurolla tarkoitus antaa toivoa, tarvitaan uhrauksia, mutta tunnelin päässä pitäisi näkyä valoa, mutta komission politiikka vetää ihan vastakkaiseen suuntaan. Expert euh, Kiitoksia viimeinen vieraamme Maxim Cerutti, Business Europe sosiaalikysymysten johtaja. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, minäkin puhuisin englantia ja haluan alkaa puheenvuoroni kertomalla, kuinka paljon Business Eurooppa on tietoinen vaikeasta tilanteesta, jossa nuoret ovat. Ja se, haluan selittää, että me olemme sitoutuneet, haluamme osallistua löytämään ratkaisuja, jotta voidaan helpottaa siirtymävaihetta työmarkkinoilla nuorten kohdalla. Ensinnä haluaisin muistuttaa siitä, että pätevyys ja tutkinnot, siitä on tullut, tai taidosta on tullut yksi päähaasteista yrityksille Euroopassa, mutta myös maailmanlaajuisesti voimme todeta yhä suurempaa kilpailua kilpaillaan lahjakkuuksista kautta maapallon ja samalla voimme myös nähdä, että puuttuu riittävää pätevää työvoimaa Euroopassa sisäisistä syistä johtuen demografisesta tilanteesta, ikääntymisestä, mutta myös varmasti sen takia, että koulutusjärjestelmämme eivät välttämättä ole se siinä muodossa, missä priorisoidaan niitä taitoja, joita työmarkkinat ja yritykset tarvitsevat. Ja tämän takia voimme nähdä tällaisen taitojen yhteensopimattomuustilanteeseen, mutta vas, myös ikävän, tuskallisen, hankalan tilanteeseen, että noin yli 34 työtöntä ja kaksi miljoonaa työpaikkaa on kuitenkin vapaana. Ei niitä ei kuitenkaan voida täyttää johtuen siitä, että kyseisiä taitoja ei löydy työnhakijoista. Sitten työllisyysluvuista nuorten kohdalla ne ovat todella hirvittäviä lukuja. 5,5 miljoonaa ja ylikin on työttöminä tällä hetkellä. Tämä on yksi kaikkein kipeimmistä ongelmista Euroopassa. Kyse ei ole vain sosiaalisista, sosiaalisista kysymyksistä ja mielestäni on voitu osoittaa, että kustannukset y- yhteiskunnalla on, on yksi 100 miljardia euroa vuodessa johtuen tästä, mutta kyseessä on myös taloudellinen haaste Euroopalle. Jos menetetään sukupolvi, menetämme innovaatiopotentiaalia, me menetämme kilpailukykyä huomenna. Analyysi, jonka olemme tehneet, on, että tilanne on kestämätön ja kestämättömällä pohjalla, siksi haluamme ryhtyä konkreettisiin toimiin. Te pyysitte puheenjohtajaa, että olisimme konkreettisia. Business Europe on tehnyt työtä hätätilanteessa viime kuukausina. Meillä on pikatyöryhmä asiantuntijoita, jotka joka päivä vierailevat yrityksissä ja puhutaan harjoittelusta, tarvittavista taidoista ja miten voidaan liittää yritykset ja koulutus paremmin toisiinsa. Tämän Task Force-työryhmän kautta ja kokouksien kautta laadimme tämän raportin. Uskon, että tämän valiokunnan jäsenet ovat tämän jo saaneet ennen tämän päivän kokousta ja tulimme tiettyihin johdon, konkreettisiin suosituksiin siitä, mitä EU voi tehdä, mutta myös mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä. Samoin työnantajajärjestöjen ja yritysten itsensä pitäisi tehdä. Me olemme todenneet, että on suurta eroa tilanteissa. Joskus työllisyys, nuorisotyöllisyys on erittäin, korkeata jossakin maissa, esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa, niin tullut jo esillä aikaisemmin, mutta monissa maissa työttömyys on yli keskiarvon. Komissiokin tätä nyt tarkastelemassa olemme myös todenneet, että joissain maissa on varsin alhainen nuorisotyöllisyys ja tämä alhainen työllisyysprosentti yleensä liittyy Saksassa, Tanskassa, Sveitsissä, Alankomaissa, hyvin toimivaan kaksoiskoulutusjärjestelmään. Miksi, miksi? oppiminen yrityksissä antaa kokemusta nuorisolle ja niitä taitoja, joita sitten tarvitaan, jotta he löytävät ensimmäisen työpaikkansa helpommin. Ja juontan juurensa tästä huomiosta me olemme päättäneet tarkastella, miten nämä hyvät käytännöt ja kokemukset voitaisiin ottaa käyttöön muissakin maissa tai niissä maissa, joissa on korkea työtön tai järjestelmä perustuu puhtaasti kouluun, koulun penkkiin, eikä ole mitään kokemusta työpaikoilta ja yrityksistä mitä EU siis voi tehdä? Se voi käyttää rahoitusvälineitään niin ja aivan erityisesti tehdä tässä keskustelta rakennerahastoista aikaisemmin. Meistä EUn sosiaalirahasto olisi hyvä kohde Erasmus kaikille ohjelmaa tällainen ja sitten annettaisiin varoja, joita on käytössä seuraavalle ohjelmakaudelle. Se vaikuttaisi tehokkaasti ja näin voitaisiin parantaa tilannetta niissä maissa, joissa ei ole vielä toimivaa kaksoiskoulutusjärjestelmää, jotta nekin tekisivät tämän tyyppisiä uudistuksia. Sitten toinen tärkeä elementti, joka tuli esille työssämme, on, että monissa maissa ammattikoulutus omaa varsin kielteisen kuvan yleisessä mielipiteessä. Nuori, nuori, nuoria ei houkuta tällainen koulutus ehkä sen takia, että heidän vanhempansa itse eivät luota tai eivät ole sitä mieltä, että tämä on oikea tie heidän lapsilleen. Me uskomme, että tämän pitäisi muuttua ja EUlla voisi olla tässä myös rooli yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ryhtyä tällaisen tietoskampanjoita kaikilla tasoilla parannetaan imagoa, mutta myös laatua ja tämä onkin päämottonamme, miten parannamme imagoa ja laatua harjo- työharjoittelussa. Näin olemme miettineet. Ja sitten ennen kuin vielä lopetan, niin haluaisin reagoida siihen, mitä tässä aikaisemmin kuulin. Ja aivan erityisesti Rova Morillon, joka puhui Generation Précaire-säätiön puolesta, hän puhui varsin vahvoja sanoja. Tämä osoittaa mielestäni, kuinka vaikeasta tilanteesta oikein on kyse nuorison kohdalla. Mutta jos sallitte, koska itse tulen bisnesjärjestöstä, mielestäni mistä me Euroopassa kärsimme on ku, tällainen kuva yrittä, yrityksen aloittamista nuorista, jotka ryhtyvät aloitteeseen oman puolu, tulevaisuutensa puolesta. Ratkaisua ei löydy korkeammasta julkista rahoitusta. Ratkaisu löytyy, jos on mahdollista alkaa yksityiset investoinnit. Tämä alkaa yksilön tasolta, otetaan vastuuta omasta tulevaisuutta ja mielestäni EU-politiikkojen pitäisi rohkaista ihmisiä tämän suuntaisesti, koska toivoa on. Ei ole totta, että kasvu ei ole mahdollista Euroopassa, koska Esimerkiksi Ranskassa on pitkään kun kaas, talouden kasvanut vain laskussa. Mielestäni on muita maita, jotka voivat osoittaa, että kyllä mahdollista on negatiivisten kasvulukujen jälkeen palauttaa luottamus yrityksissä ja yksilöissä itsessään, että saavutetaan parempia taloudellisia tuloksia. Ja olisi väärin uskoa sitä, että ilman taloudellista kasvua me pystyisimme säilyttämään elintasomme. Joten minun mielestäni, että vielä lopuksi Business Europe pitää erittäin tärkeänä meidän e- sosiaalisjärjestelmämme Euroopassa, joka perustuu solidaarisuuteen, mutta se kuitenkin tukeutuu e- taloudelliseen kasvuun. Nyt olemme menettämässä kasvua ja prioriteettina pitäisi olla näiden suotuisen olosuhteiden palauttaminen. Kiitos. Paljon kiitoksia. Äh, meillä on tärkeitä asioita, aikaa vähän. Yritän optimoida keskustelua. Annan ensiksi kahdelle budjettiesittelijälle 2012-2013 teemalla kiitämme teitä läsnäolosta. Meillä olennaista on, miten prioriteetit muutetaan käytännöksi. Sitten Rova Turunen. Pidän tätä hommaa lyhyesti. Saavun näyttää selkeästi muotoilista sen, miten parlamentti vaataa painoakseensa komission Youth Opportunities-aloitteelle budjetin näkökulmasta. Budjettia esittelijästä kumpi haluaisi aloittaa, Rova Barsani? Ehkä. Grazie Presidenti e grazie a tutti i colleghi presenti. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tulleet paikalle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ei ainoastaan liittyen siihen, miten komissio on raportoinut, vaan ajatellen myös tätä budjettiehdotusta, jonka komissio tekee. Viime vuonna, kun käsittelimme budjettia 2012, jossa minä olin esittelijä, niin meidän olisi pitänyt silloin jo yhdessä lähteä toimimaan sen vuoksi, että minun alkuperäinen ehdotukseni liittyy nimenomaan näihin erityisvaliokuntiin ja meidän yhteisiin haluumme. Me halusimme keskittyä Euroopassa työllisyyteen, samoin kuin yksi, sehän on samalla myös 2020-strategian tärkein painopiste. Ja se ei koske vain ainoastaan nuoria, vaan se on asia, joka koskee useita sukupolvia. Meillä on ikääntyvää väkeä paljon Euroopassa. Mutta se on toki, se on nuorille erityinen ongelma. Nuoret haluavat äh, suunnitella elämäänsä, heillä on tulevaisuuden unelmia. Ja täytyyhän meidän nyt olla kilpailukykyisiä myös äh, ulkomaailmassa ja nuorisotyöttömyys on osa tätä taistelua työttömyyttä vastaan. Me olemme pyrkineet toteuttamaan tämän käytännössä tällaisia selkeästi hyödyllisiä projekteja. On tehtävä todellisia taloudellisia ponnisteluita niin, että voidaan myöntää enemmän rahaa niihin ohjelmiin, jotka kääntyvät nuorten puoliin ja joiden, joilla pyritään taistelemaan nuorisotyöttömyyttä vastaan. Pitkien neuvotteluiden jälkeen me onnistuimme ja onnistuimme saamaan merkittävän lisäyksen tietyille strategisille ohjelmille. Ensinnäkin Lifelong Learning, joka on erittäin tärkeä kun on kysymys nuorista ja kasvusta, koska tähän on koottu kaikki välineet ja se on hyvin joustava mahdollisuus. Koska työttömyyden vastainen taisteluhan on suuri ongelma ja se, että pitäisi panostaa koulutukseen ja uudelleen koulutukseen, että voisi suunnata muualle ura elämässään. Erasmus on toinen avain työttömyyteen, nimittäin liikkuvuus, konkreettinen mahdollisuus liikkua, muuttaa, oppia, ei ainoastaan tehdä töitä. Tässä tehtiin suuri panostus, eli hyvin konkreettinen tulos. Heti alusta tuli sellainen tunne, että nämä ovat kysymyksiä, jonka kaikki halusivat prioritoida, ei ainoastaan parlamentissa, vaan myös komissiossa. Joten tässä työssä ollaan nyt päästy hieman herkeämpään vaiheeseen, koska nyt kaikki olisi toimeenpantava käytännössä. Näistä ohjelmista tulee nyt konkreettisia toimia, Minä kuuntelin tässä kuulemisen aikana Giovanni Laviaa, joka esitteli budjetti 2013 priorisoinnit. Ongelma on se sama kuin aina, eli maksut. Maksumäärärahat. Kun minä olin esittelijä vuonna 2012, minä työstin siis budjettia, joka toteutuu nyt. Giovanni Lavia työstää ensi vuoden budjettia. En, sitä halua, että ne ponnistelut, mitä tehdään, valitaan priorisointeja, neuvotellaan ja pyritään pääsemään hyvään lopputulokseen, jota koko parlamentti voisi tukea. Ja että saadaan määräenemmistö sen taakse. Ja että se sitten olisi myös käyttökelpoinen niin, että nämä ponnistelut eivät valuisi hiekkaan. Useinhan pilottiprojektien ja valmistelevien toimien kanssa on näin. Mutta näin tapahtuu myös muillekin ohjelmille. Mahdollisuus siirtää rahoja rahastojen välillä, se on ihan hyvä mahdollisuus, jos olisi tarpeen mutta useinhan kuitenkin on niin, että budjetti tyhjennetään poliittisesta tahdosta. Eli tavallaan tyhjätään sitä, otetaan pois sitä budjetista koko sen sisältö. Koska erityisesti Erasmus ja Lifelong Learning olivat sellaisia, joita me halusimme priorisoida. Tässä oli suuri mahdollisuus käyttää nämä varat ja tämä piti olla konkreettista. Silloinhan maksujen täytyy sitten seurata tätä. Se täytyy myös toteuttaa. Herra Lavia, teko seuraavaksi come anticipato nel dibattito precedente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin viittasin aikaisemmassa keskustelussa ja niin kuin Rova Balsani on sanonut, johtuen parlamentin ponnisteluista budjetti on päätetty ottaa nuoriso yhtenä poliittisena prioriteettikysymyksenä kriisin aikaan. Ja kun vähän varoja on käytössä, meidän pitää käyttää kaikki mahdollinen mahdollisimman hyvin ja sitten pitää laatia tällaisia äh, tiettyjä kysymyksiä, kuten tehokkuus, poliittiset ohjelmat, jotka ovat osoittaneet lisäarvoa eurooppalaista. Niitä pitäisi korostaa. 2011 aloimme investoida nuorison puolesta, koska olemme hyvin tietoisia, minkälaisissa vaikeuksissa nuoret naiset ja miehet tällä hetkellä ovat, ja uskomme, että eurooppalaisia varoja voidaan erittäin tärkeällä tavalla käyttää elpymisessä, erityisesti mitä tulee nuorisotyöttömyyden vastaessa toiminnassa, niin kuin vuoden 13 vuoden budjettiin sitten väestönä tulen vakuuttamaan, että parlamentti jatkaa tätä työtä, tulee parantamaan tai pyrkimään parantamaan koulutus- ja työpaikkamahdollisuuksia ja jatkossakin investoi tutkimukseen ja kehitykseen Viimeisessä istunnossa parlamentissa ää, äh, Strasbourgissa me hyväksyimme suuntaviivat 2013 vuoden talousarvioksi ja me korostimme uudestaan ja uudestaan, että täytyy aivan erityistä huomiota kiinnittää nuorisotyöttömyysongelmaan, niin se ratkaisemiseen nuorethan ovat kaikkein arvokkain valttimme, mitä tulee EUn kokonaiskasvuun. Niin kuin olen usein jo sanonut myös täysistuntoistunnossa, tilastotietoja on, ne ovat varsin hälyttäviä tietoja. 7 prosenttia nuorista alle 20 ei ole, 20-vuotiaista ei ole töissä eikä opiskele ja joissakin maissa työttömyys nuorten kohdalla on yli 40 prosenttia. Parlamentin suuri enemmistö vetosi komissioon, jotta se varmistaisi sen, että budjetti, joka tulee esittämään ensi kuussa, käyttää mahdollisimman hyvin voimavaroja hyväksi, jotta autetaan nuorisoa ja jotta täytetään työmarkkinoiden tarpeet ja mahdollistetaan koulutus ja kokemus. Ja näin nuoret tätä kautta pääsevät töihin. Naiset, työttömyyden vasta- anteeksi, nuoriso, työ, työttömyyden vastainen toiminta, kil, yritysten kilpailukyky, Nämä ovat avaintavoitteita parlamentille budjetissa. Me haluamme Euroopan talouden jälleen vauhtiin. Pidemmällä aikavälillä meidän täytyy myös pohtia, miten rahoitetaan lähitulevaisuutta ja vuoden 13 jälkeisen rahoitusnäkymiä. Olemme vasta neuvotteluiden alkuvaiheessa tässä asiassa kaudesta, siis ne almaneuvottelut uudesta kaudesta alkaen 2014 on erityinen työryhmä, joka käsittelee taloudellisia haasteita, nimittäin valiokunta, ja siellä parlamentti on korostanut, kuinka tärkeä kunnollinen rahoitus koulutukseen, nuorisokoulutukseen, liikkuvuusohjelmiin ja niin edelleen on. Kaikki liittyvät työmarkkinoiden tarpeisiin myös Youth on the Move aloite on yksi lippuhankke, la, äh, lippuhankkeesta 2020 strategiassa ja sitä kautta pitää voida varmistaa nuorisokoulutus myös on tärkeää. Tässä on elinikäinen koulutus, Erasmus-ohjelmat. Kustannukset ovat varsin alhaisen verrattuna hyötyyn, joka tällä voitetaan. No, siksi ne ovat varsin tehokkaita ohjelmia, ne pitäisi säilyttää ja vielä tehostaa, koska ne ovat osa strategiamme seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja tässä yhteydessä meidän pitää varmistaa, että parlamentin toiminta on johdonmukaista ja jatkossakin tuetaan nuorison pääsyä töihin tai takaisin töihin, koska emme voi toimia ikään kuin tällainen vakava eurooppalainen ongelma ei saisi vir- huomioita budjettiviranomaisilta parlamentissa. Upus. Paljon kiitoksia tästä budjettikatsauksesta. Nyt annan puheenvuoron Rova Turuselle, joka on valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijä. Kiitos. Kiitos äh, vieraille ja puhujille ja kiitos äh, komissiolle siitä, että otitte tämän asian esiin. Nuoriso ja työllisyys on ollut asia, joka on ollut täällä lähellä tätä valiokuntaa ja monet ihmiset ovat olleet tästä jo kauemman aikaa huolissaan. Mutta vasta tammikuussa tästä tuli osa eurooppalaista poliittista keskustelua ja se on valtava askel eteenpäin, koska nyt huomio on saavutettu ja meidän täytyy käyttää tätä tilannetta hyväksemme, jotta me saamme tämän toteutettua toimiksi ja rahaksi. Tässä emme ole vielä onnistuneet. Minun täytyy olla rehellinen tästä Youth Opportunities-aloitteesta ja sen laajuudesta. Minun näkökannastani me voisimme mennä pitemmälle ja on selvää, että EU ei voi hoitaa tietenkään kaikkea. On tässä tietenkin myös jäsenvaltioiden vastuu, mutta minä uskon, että me voisimme mennä eteenpäin, koska tämä ei oikeastaan nyt vastaa tämän koko ongelman laajuutta. Ja meidän täytyy ymmärtää, ihan kuin todellisuus olisi jo ajanut koko tämän aloitteen ohitse, josta päätettiin tammikuussa. Ja samanaikaisesti myös nuorisotyöttömyys nousee. Me saimme viime kuussa uudet numerot ja, ja työttömyys oli jälleen kasvanut. Me näemme, että Euroopan nuoret ovat yhä turhaantuneempia ja he, ovat, he eivät enää usko lainkaan politiikkaan. Ja tämä meidän pitää ottaa erityisen vakavasti. Neljä asiaa. Yksi. Kaikki ihmiset, jotka toimivat nuorisotyöttömyyden parissa, heidän täytyy keskustella talouspolitiikasta, eli pääosastojen ja komission täytyy puhua kollegoidensa kanssa Ecofinissa tai missä tahansa talouspolitiikasta. Me emme voi puhua ainoastaan yhdeltä näkökannalta. Meidän täytyy luoda työpaikkoja. Ja nuoret ihmiset tämä sukupolvi, tämä sukupolven kaikki mahdollisuudet riippuvat taloudellisesta tilanteesta. Ja tämä meidän on ymmärrettävä ja sen vuoksi meidän on saatava myös tämä valiokunta enemmän mukaan keskustelemaan siitä, millä voisimme luoda sellaista talouspolitiikkaa, joka hyödyttäisi ihmisiä ja loisi työpaikkoja, ei kymmenen vuoden kuluttua, vaan nyt. Toinen on tämä nuorisotakuu. Kiitos komissiolle siitä, että te otitte tämän valiokunnan ja minun mietintöni kannan sitä, että me tarvitsemme tämän nuorisotakuun. Se on tärkeä väline. Sitä voi tulla hyvin tehokas. Minä luulen, uskon, että näiden kahden toimielimen on painostettava neuvostoa entisestään, erityisesti työllisyysministereitä ja valtioiden pääministereitä. He pääsivät hieman lähemmäksi tammikuussa, kun he sanoivat, että okei, me varmistamme sen, että nuoret ihmiset, jotka valmistuvat koulusta, eivät ole kauempaa työttömänä kuin muutaman kuukauden. Mutta entäs sitten ne, jotka jo ovat työttömiä? He katselivat eteenpäin niitä, jotka jättävät koulun jatkossa, mutta entäs sitten ne, jotka jo ovat työttömiä, nämä 5,5 miljoonaa nuorta ihmistä? Joten me tarvitsemme tähän lisäkampanjaa. Ja jos kaikki, jotka puhuvat nuorisotakuun puolesta, meidän pitäisi kaikkien yhdistää voimamme. Kolmanneksi, tämä ei ole minun mietinnössäni, mutta se on asia, jonka haluan kuitenkin ottaa esiin. Nimittäin kaikkein vahvin väline tänä päivänä on tämä uusi talouspolitiikka ja hallinto, ja siinä muun muassa eurooppalainen ohjausjakso. Sen vuoksi nuorisotyöttömyydellä pitää olla siinä oma paikkansa. Ja täytyy myös äh, huomioida 2020 työllisyystavoitteet. Me haluaisimme siihen erillisen nuorisotyöllisyystavoitteen, kuinka paljon haluamme alentaa tätä nuorisotyöttömyyttä vuoteen 2020 mennessä. Neljäs asia on perusoikeuskirja tai sopimus, äh, yleissopimus, äh, joka koskee laadukkaita ähm, harjoittelupaikkoja. Olen samaa mieltä Generation Prekeerin kanssa siitä, että tässä kriisissä on hyväksi käytetty tätä. Minusta harjoittelupaikat äh, ovat hyvinkin hyödyllisiä, jos niitä hoidetaan oikein ja säädellään. Eli komissiolta me haluamme enemmän kuin vain tämmöisen äh, ohjelmaehdotuksen. Me haluamme, että se tulisi neuvoston johtopäätöksiin, että sitä tulisi tiedonanto tai mitä tahansa mahdollisimman nopeasti. Toivon, että sitä tämän luonnoksen jälkeen tulisi jotain konkreettista. Joten lopuksi tämä on hyvä, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme enemmän aloitteita, meidän on toimeenpantava nämä aloitteet ja meidän on myös rahoitettava ne ja linkitettävä tämä meidän budjettiesittelyihimme. Ja yksi kysymykseni heille, en tiedä pystyttekö te vastaamaan Lavialle, kuinka paljon te oletatte, että te voisitte kerätä tai nostaa budjettia, joka on osoitettu nuorille? Tiedän, että ne ovat erilaisia budjettikohtia, eri varoja, on sosiaalirahasto, lifelong learning ja sitä sun tätä. Mutta onko teillä tavoitteena, että te voisitte nostaa nuorille allokoituja budjettivaroja ja kuinka paljon? Minä ainakin milläni tukisin teitä siinä. Ja komissiolle nämä task force-ryhmät pyrkivät järjestelemään uusiksi näitä rahoja. Minä pidän siitä, että tämä ajatus on hyvin äh, aktiivinen se että näitä rahoja jaotellaan uusiksi. Mutta mistä nämä rahat tulevat? Tämä ei ole uutta rahaa. Ja toisekseen, tuleeko myös tällaisia poliittisia suosituksia näitä Task Force-ryhmiltä? Se olisi mielenkiintoista. Ja minkä suuntaisia? Siinäpä minun osuuteni. Gutierrez Pietro, Stanovangeli. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, olen optimisti huolimatta siitä, mitä komissio suunnittelee. On totta, että heti silloin, kun aloitimme puhua nuorisotyöllisyydestä, niin ensimmäistä kertaa näemme konkreettisemmin tilannetta, mutta on totta, että vieläkin osittain puuttuu kunnianhimo ja keskustelun yleensä vähän epäselvä. Ensimmäinen, mikä pitäisi tehdä, koska olemme vähän myöhässä, kun olemme alkaneet keskustella tästä aiheesta ja nuorisotilanne, nuorten tilanne joissakin Euroopan maissa on todella hankala. Ja mielestäni meidän täytyy sanoa komissiolle että kun se nyt ensimmäistä kertaa tätä keskustelua alkaa näinä aikoina käydä, ja samoin Euroopan parlamentti, ja yritämme saada aikaan strategian, niin tämä on nyt liian myöhään tullutta toimintaa, ja meidän pitäisi erottaa tässä kaksi syytä, koska on totta, että tällä hetkellä kriisi ja suhdanne, jossa olemme, aiheuttaa, että tämä on aivan erityistä dramatiikkaa ja suurta ahdistusta, että jotakin pitäisi tehdä nuorisotyöllisyydellä. Mutta jo kymmenen vuosien ajan nuorisotyöllisyys on ollut kaksinkertainen verrattuna tavalliseen työ, muiden työttömyyteen, ja kun se nyt on vielä hankalo, tilanne on vieläkin ha- hankaloitunut, niin voimme nähdä, että vuosi vuoden jälkeen nuorten työolot ovat menettäneet laatua ja epävarmat työsuhteet ovat lisääntyneet. Me olemme siis myöhässä tässä asiassa, eikä kyse ole vain suhdanteista, vaan myös rakenteellisista kysymyksistä. Ja minua huolestuttaa kovasti tämä asian ydin, josta nyt puhumme, koska mehän puhumme siitä, että meidän täytyy jotakin voida tehdä, että parannamme työllisyyttä työllistämismahdollisuuksia nuorten kohdalla, mutta kun ajatellaan komission paperilla, siellä ei koskaan puhuta mitään laadusta nuorisotyöpaikkojen kohdalla. Olen samaa mieltä siitä, että koulutukseen liittyy ongelmia, on tällainen yhteinen nimittäjä, niin kuin Euroopan komission edustajakin on todennut niissä maissa, joissa hylätään, luovutaan koulunkäynnistä, että ei, ja sitten jatkossa puuttuu tätä koulutusta, ja siksi olen samaa, tästä olen samaa mieltä. On myös tällainen osallistamisongelma. Meidän pitäisi miettiä, missä vaiheessa voisimme saada nuoret työ, markkinoille, millä palkalla, mikä sosiaaliturvamaksutaso pitäisi olla. Ja tämä on aivan ratkaisevanlaatuinen kysymys. Jos nyt puhumme siitä, puhumme eurooppalaisista rahastoista ja erityistä ponnistelusta, jotta voisimme saada nuoret töihin, niin uskon, että viesti, joka pitäisi lähettää, on, että kyse ei ole missä tahansa työstä, ei se kelpaa, ei mennyt toimia niin kuin monissa maissa Euroopassa tehdään, että annetaan tällainen viesti, että nuorison pitäisi valita työn tai oikeuksien välillä, takeiden tai työllisyyden välillä. Meidän pitäisi taistella tällaista vastaan eurooppalaiset rahastot ja yhteisöbudjetti. Niiden pitäisi tukea mitä tahansa työllisyyttä, mitä tahansa hinnalla, koska se ei saa olla tavoitteena. Mikä tahansa työpaikka ei riitä. Se ei ole meidän tavoitteenamme. Ja tässä äh, kun meillä on komissiot toimii vähän huonolla tavalla. Minä halusin tietää, mistä oikein puhutaan, niin kuin kollega Turunen sanoi, onko poliittiset olosuhteet olemassa sille, että näissä kuudessa seitsemässä maassa todellakin voidaan saada aikaan sopimusasiasta, koska on tällainen yhteinen nimittäjä. Suosituksissa, joita neuvosto on tehnyt näihin, näissä maissa, joissa on suuri nuorisotyöllisyys, siellä mainitaan aivan erityisesti se, että täytyy uudistaa syvällisesti työmarkkinoita ja olen samaa mieltä, että tietenkään ei ole yhtä ainutta työmarkkinauudistusta, joka sinällään luo työllisyyttä. Se, mikä luo työllisyyttä, on talouden kasvu. Jos työmarkkinauudistuksen ryhtään pitää pohtia työpaikkojen, työpaikkojen laatua, mitä luodaan, miksi olosuhteissa työmarkkinoille mennään, miten säilyt, pysytään työmarkkinoilla, minkälainen palkkataso on ja niin edelleen. Ja näin ollen Minua kiinnostaisi kovasti kuulla komission edustajalta, onko jotakin poliittisia ehtoja, joita esitellään näissä keskusteluissa, joista me emme oikeastaan tiedä mitään, emme edes niissä maissa, joita asia koskee, kun kyseinen maa ja komissio keskustelevat Ja sitten vielä, mitä tulee näihin apurahoihin ja harjoittelupaikkoihin, olen samaa mieltä, mitä äh, Generation Précaire edustaja sanoi. Meidän pitäisi todellakin ponnistella erityisesti nuorten puolesta. Siis nuoret, jotka ovat saaneet koulutusta julkisella sektorilla ja sitten heille pitä, eh, harjoittelupaikka ei pelkästään riitä koska loppujen lopuksi Kyse ei ole vain siitä, että minulla on sellainen tunne, että he elävät epävarmasti koko sukupolvi, vaan loppujen lopuksi kysymys, kysymys hyvinvointivaltiomme kestävyydestä. Jos, jos maks, maksamme yhä enemmän sosiaaliturvamaksuja, että saisimme kunnollisen eläkkeen, ja maksa, äh, haluamme laadukkaan terveysjärjestelmän, niin ei voi olla niin, että kaikki mm, siis kun näillä epävarmuilla työma- työpa- työpaikoista ja palkoista maksetaan koko sosiaaliturvajärjestelmä, niin se ei tule. Kiitoksia. Madame Angelili, puis... Madame Angelili ja Serkas. Olen pahoillani, jos tämä lankea viimeiselle pohjalle, mutta toisin teitä puhumaan lyhyesti, koska haluan kaikille kutsutuille puhujille puheenvuoron antaa. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti teidän sitoumuksestanne ja koko valiokunnan omistautumisesta tälle aiheelle. Valiokuntamme on nopeasti pyrkinyt esittämään komissiolle suullisen kysymykseen. Heti sen jälkeen, kun neuvosto 13. tammikuuta pyysi selkeytystä komissiolta siitä, miten sen pitäisi uudelleen ohjelmoida nämä tunnetut kolme miljardia euroa käyttämätöntä rahaa nuorisotyöttömyyden poistamiseksi. Meidän täytyy taata se, että johtajuus lainsäädännössä pysyy meillä ja että me olemme osa lainsäädäntöprosessia. Parlamentin täytyy työskennellä komission kanssa meidän täytyy seurata läheisesti myös sitä, mitä neuvostossa tapahtuu ja jäsenvaltiossa myöskin. Ajattelen näitä työryhmiä, jotka työskentelevät kahdeksan maan kanssa, joissa on korkein työttömyysaste. On kiinnostavaa seurata myöskin, mitä tapahtuu keskustelussa seura- seuraavan seitsemän maan kanssa, jossa on korkea työ- nuorisotyöttömyysaste tärkeää myös olla yhteistyössä työnantajärjestöjen kanssa. Me tarvitsemme mekanismia, jotka auttavat näitä tahoja tulemaan kuulluksi. Nuorten järjestöjen pitää olla myöskin mukana päätöksenteossa. Meillä on kysymys komissiolle. Komissio puhui kuulemisesta – en tiedä, onko tämä kuuleminen alkanut vai onko se vielä käynnissä. Komissio varmaan vastaa sarkastista rasvassa. Tervehdin kaikkia vieraita. En voi kommentoida jokaista puheenvuoroa ja keskityn komission edustajan puheenvuoroon. En henkilökohtaisesti, vain toimielin instituutiollisesti miksi tällainen kaksi vaatimusta on tehty. Ensinnäkin meidän ryhmämme, SD-ryhmä, haluaa kirjallisena saada tietää näistä seitsemästä kahdesta vasta, kuka siellä vieraili, ja haluamme tietää kirjallisena, mitä siellä komission edustajat ovat sanoneet näissä jäsenvaltioissa ja niille. Emme halua mitään raporttia keskivaiheessa, me emme halua jäädä jälkeen parlamentin pitää olla mukana koko prosessissa, eikä minä tarkkailijana tai katsojana. Tämä on poliittista toimintaa, eikä mitään teknistä prosessia, ja me haluamme alusta lähtien olla mukana prosessissa, emme keskivaiheella vasta päästä mukaan. Näin olen puheenjohtaja, haluaisin, että, tai haluan, että te kerrotte komission jo, kerrotte siellä ja kysytte, kuka näissä maissa on käynyt ja mitä siellä on sanottu viranomaisille. Euroopan parlamentilla on oikeus ja minun ryhmäni haluaa käyttää tätä oikeuttaan. Me voimme, meidän pitää voida tietää, mitä suuntaviivoja ja neuvoja on siellä annettu. Toinen kysymys ja myös perustelu. Ensimmäinen kysymys, onko komissio valmis antamaan riittävää joustovaraa, jotta muuttaisi omaa aikaisempaa kannanottoaan ennen tätä hanketta, vai onko kyseessä nyt tällainen aloite, joka suoritutaan huolimatta siitä, mitä tapahtuu? Ihmisiä on kaduilla, AY-liikettä nuorisoa, mutta todellinen maailma, ja mikä on taas komission maailma, Onko komissio valmis muuttamaan jotakin? Onko se valmis muuttamaan, kun joku on sanonut, että on seitsemän miljoonaa nuorta Euroopassa, jotka eivät tee työtä, eivät opiskele. Ja ainoat luvut, jotka meillä on, ovat seitsemän miljoonaa euroa, kolme miljoonaa valmistelevalle tutkimukselle ja tois kolme miljoonaa toiseen hankkeeseen. Ei ole euroakaan näille, jotka eivät opiskele eivät ole työssä. Sitten SD-ryhmän edustajien nimissä meistä tämä ongelma on niin vakava ja korjaustoimet ovat riittämättömiä. Ei tätä voida tällä tavalla ratkaista. Ja tehän itse sanotte meille, että tarvitaan dialogia jäsenvaltioiden kanssa ja sitten tehdään suosituksia. Te sanoitte, että jotta voidaan, mitä tulee nuorisotakeeseen, pidätte tällaisen valmistelevan kokouksen ja pitäisi oppia vuoden lop- aikaisemmasta ja sitten sitä suositukseen. Sitten on kolme miljoonaa euroa, jotta voidaan parantaa nuorten yrittäjyyttä. Arvoisat komission jäsenet, mielestäni täällä on monia edustajia, niin kuin on miljoonia eurooppalaisia, jotka uskovat, että tämä on pelkkää puhetta valtavan draaman keskellä. Ja tässä ei ole kyseessä ongelma, jonka aspiriini tai joku muun pilleri parantaa, että on kyse keuhko kuumeesta ja tässä tarvitaan kyllä järempiä välineitä, emmekä tätä ongelmaa ratkaise suosituksilla. Ja jäsenvaltioiden pitää uudelleen käyttää omaa rahansa, niin, jota heillä on, mutta he eivät voi käyttää niitä varoja, koska saman aikaan Brysselistä he niille sanellaan ja estetään, että ne lisäisivät julkista rahoitusta, koska niiden pitää jatkuvasti leikata kaikkia ohjelmia. Some tarvitaan vähemmän neuvoja ja todellista apua niille, jotka ovat vaikeuksissa. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Voin saumattomasti olla samaa mieltä siitä, mitä sinä Sandro juuri sanoit. Meidän täytyy huolehtia siitä, että emme ole ainoastaan hyviä keksimään uusia nimiä, vaan katsomaan, mitä sillä on takana. Me puhumme tätä, kutsumme äh, nuorten äh, mahdollisuuksista. Ja tätäkin nimeä voisi hieman väännellä. No, aika on tässä nyt loppuun. Ehkäpä te voisitte vastata kirjallisesti. Miten nuoret, meidän yhteinen tavoiteryhmämme ymmärtävät Youth on the Move, Lifelong Learning, nämä ohjelmat, vaikkakin olemme pyrkineet näitä toimeenpanemaan, niin tämä on hyvin sekavaa, kun näitä nimiä on niin paljon ja mitä siellä on takana, mit, mitä toimenpiteitä todella tehdään. Se on mielestäni tärkeää. Toinen asia, kollega Turunen ihan oikeutetusti viittasi myös tähän eurooppalaisen nuorisotakuuseen. Minä otin sen omaan mietintööni sukupolvien välisestä oikeudenmukaisesta. Miten pitkälle voimme päästä siinä, että eurooppalainen nuorisotakuu ei ole vain taivaanrannan maalailua, vaan että se saataisiin toteutettua. Ihmiset, joilla ei ole koulutusta, että neljän kuukauden sisään he saisivat työtä tai koulutuspaikan. Millä tavalla tästä saadaan todellisuutta, konkreettisuutta? Ja sitten kysymys Euroopan sosiaalirahastosta ihan oikeutetusti viittasta siihen European Youth Formista että te teette hyvää yhteistyötä. Mikäli kysymys ei ole ainoastaan siitä, että saadaan rahaa, vaan siitä, että rahat käytetään tehokkaalla tavalla. Sosiaalirahasto ihan ok, hyvä, mutta sitten koulupudokkaat, miten pitkälti siihen saadaan tukea jäsenvaltiolta? Tämä on myös koulutuskysymys. Miten voisimme saavuttaa sen, että olisi sellainen koulutusohjelma, jossa nuorista tuntuu, että heitä ei rajata ulos, vaan otetaan sisään? Millä tavalla voisimme saada nämä niin kutsutut koulutukselle vieraat perheet tavallaan lähemmäksi? Niin, että meidän nuoremme tuntisivat, että heitä halutaan, että he pääsevät eteenpäin huolimatta kaikista vaikeuksista, joita heillä on. Jos me tämän voimme konkretisoida, niin pääsemme eteenpäin. Ehkäpä te voisitte kirjallisesti antaa minulle tähän vastauksen. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Me kaikki tässä valiokunnassa pidämme tärkeänä sitä, että voimme toteuttaa konkreettisia toimia. Mm, merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Pari kommenttia ja, ja sitten kaksi minuuttia kullekin vieraalle. Meillä on päivällä mahdollisuus keskustella Troikan kanssa asioista. Me voimme sitten heille uudestaan nämä kysymykset. Mutta ajatellen komission strategiaa ja neuvosto ajatellen tässä kaksi virhettä. Ensinnäkin puhutaan kasvosta. Ja ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Tässä on, että hyvä rouva asian olemme nähneet kasvuluvut äh, viime vuosilta, kun meidän kasvu on heikko, kasvuaste on ollut erittäin pitkää, Totta kai tällaisen toiminnan tasa voidaan nostaa, mutta jos emme asta mitään laillisia vaatimuksia, me aina mahdollistamme investoinnit, helpot investoinnit yrityksille, jotka muutenkin ää, äh, vain siirtyvät Euroopasta pois. Meidän täytyy hyödyntää Lissabonin sopimusta, joka artiklassa on 19. Tämä on vuori, joka meidän, jonka huipulla meidän joka kerta kiinnittävä. Meidän täytyy optimoida Euroopan unionin politiikan välineet kasvun ja kohesion edistämiseen. Tätä ei koskaan tehdä. Ja sopimuksen artiklassa yksi, joka tätä neuvotella uudelleen. Ja kasvua pidetään ää, ää, ja mun sellaisen ää, jäämänä. Ja sitähän ei koskaan sieltä tule. Tämä on se meidän logiikkamme. Aikaisemmin kausina, kun meillä on ollut kasvua, Sanotaan, että työpaikkojen määrä lisääntyy kahdella, kahden prosentin kasvulla. Tarkastelpaa komission kasvulukuja. Ja kymmenen seuraavan vuoden aikana alle kahden prosentin kasvua. Vastatkaa tähän kysymykseen. Miten nuorilla luodaan työpaikkoja alle kahden prosentin kasvulla? Tai kahden prosentin kasvulla aikaisemmilla kausina olemme nähneet, että se ei riitä. Ja toinen vahva viestini on, että kun unionin haasteita tarkastellaan, suurin viestimme, äh, haasteemme on innovaatio. Ei, että me olisi pikku kiinalaisia, vaan että me olisimme kilpailukykyisiä. Kaikillahan tämä sana huulilla, mikä on paras innovaatiopolitiikan tai se, että nuoret ovat töissä, nuoret innovoivat. Anteeksi, että palaan peruskysymyksiin, mutta jos minusta tuntuu, että täällä huvitellaan olemalla muka sanomalla jotain, mutta, mutta kun on radikaalisti väärissä, niin on vääriä hyviä ratkaisuja. Haluanko budjetti esittelijä puhua, mutta ihan lyhyesti, 30 sekuntia. In 30 secondi ci scusiamo perché eh, dovremmo andare tutte e due via perché abbiamo un incontro con un ministro italiano. Kyllä molemmat joudumme poistumaan, koska meillä on kokous Italian ministerin kanssa, mutta silti vastaisin Rouva Turuselle, joka puhui siitä, minkälaisia resursseja olisi käytettävissä tätä erityistä ohjelmaa varten, jolla tuetaan nuorten työllisyyttä. No selvästikin ensinnä 25. huhtikuuta näemme, minkälaisen ehdotuksen komissio tekee ja kuinka se sitten vaikuttaa yleiseen kehykseen. Meidän pitää katsoa, mikä vastaanottokyky budjettikohdissa on. Selvästikin tässä ehdotuksessa täytyy identifioida omat prioriteettimme, prioriteettimme niin kuin viime vuonnakin teimme ja sitä edeltävänä me ylitimme silloin budjettiluonnoksen, kun komissio teki monissa budjettikohdissa, jotka ovat meille prioriteettikysymyksen mukaan lukien elinikäinen koulutus Erasmus tuki PK-yrityksille ja niin edelleen, joten me laajensimme budjettia ja uskon, että tänä vuonna yritämme keskittää varomme niin, että mahdollisimman suuri määrä varoja on niille ohjelmille, jotka ovat meille prioriteetteja. Se oli lähes 30 sekuntia. Puheenvuoro vieraille ja nyt käänteessä järjestyksessä. Herra Cerruti. Ja minuutti aikaa. Rouva puheenjohtaja, kiitos nopeasti vain reaktiona siihen, mitä sanottiin. Meidän mielestämme nuoret ovat ensimmäisiä Euroopan jälkeen tämän markkinat ja uhria. The European level is uh, uh, of course made of very different labor markets. Labor mar- no, tarvitsevat erilaisia työvoimamarkkinoita instituutioita ja täydentään sitä, mitä me olemme esittäneet paperissamme säädetään työpaikkojen luomista nuorille. Meidän täytyy taata, että kaikki työsopimusten muodot kannustavat nuorten ihmisten palkkaamiseen, ja näin ei ole nyt. Olen samaa mieltä Patrick Itchardin ja teidän kanssa puheenjohtaja, että täytyy ajatella sitä, mistä, mistä kasvu tulee. Tutkimus, koulutus, innovointi on tärkeää ja ja sitten meidän kykymme käydä kauppaan maailman kanssa. Pääsy uusille markkinoille. Tämä on olennaista. I think in order to um, ensure solidarity between generations... Um... Niin sitten meidän täytyy taata sukupolvien solidaarisuus on hyvä tavoite. Meidän täytyy kaikilla tasolla hyväksyä se, että sosiaalisessa järjestelmässä täytyy olla sopeutuneita muutoksia. Muutosta tapahtuu. Ja ainoa tapa, millä teemme järjestelmän kestäväksi, on se, että, me, että meidän pidä estää muutosta tapahtumasta. Ja tämä, tämä keskustelu, tämä käymme uudistuksista ja talouden saneerauksesta ja palaan sen suhteen myöhemmin. Comme vous l'avez compris, nous nous allons... Niin, kiitoksia. Me valmistamme sitä kannanottoa vetoa komission aloitteeseen. Tähän liittyy päätöslauselma, josta täällä äänestän. Jos on jotakin erityisiä kohtia, joista teidän mielestänne pitäisi kommentoida tai korjata tätä komission ehdotusta, niin tietysti otamme huomioon teidän lausuntonne. En tietysti tätä kopioi täysin, mutta voi olla kyllä hyötyä. Ajattelen jatkotoimia sitten Patrick, seuraava puheen, puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Neljä kohtaa ensinnäkin, tätä ei tarpeeksi korosteta. AY-liikkeestä oli kyse vain eh, Davoksesta, joka joka vuosi luokittelee maat niiden kilpailukyvyn mukaan. Ja kaikkein kilpailukykyisimmät maat eivät ole Intia ja Bangladesh, vaan järjestelmällisesti Pohjoismaat, korkeimmat palkat siellä on, kaikkein korkein AY-jäsenyystaso ja niin edelleen, niin mitä tulee joustoon. Se ei luo työpaikkoja, niin kuin Rova Turunen sanoi mielestäni, niin pitää ehdottomasti tätä työstä sitten ero Euroopan ja Amerikan välillä. USA on nyt tällainen kolmas elvytysohjelma. Sitten kuulin myös ajatuksen EU e 2020 strategiasta ja nuoriin kohdentamista pitäisi todellakin konkretisoida joukko prioriteetteja tai tavoitteita. Tietysti parlamenttia pitää kuulla, mutta haluaisin myös, että työmarkkinaosapuolet otetaan jokaisessa jäsenvaltiossa huomioon samat nuoret. Heidän pitää saada tietoa ja heidän pitää konsultoida sen suhteen, mitä tämä työryhmä saa aikaan. Ja mitä tämä ryhmä sitten vieraillessa jäsenmaissa sanoo. Sitten vielä puheenjohtaja nuorten komitean kanssa EAYssä tulemme konkreettisesti tekemään jotakin ehdotuksia. Kiitos. Eh, Kiitos. Herra Porcaro. Much, uh... Kiitos. Haluaisin vain painottaa muutamia tärkeitä asioita, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin se, että emme voi hoitaa työllisyyskysymyksiä, ellei me hoida koko kehitystä Eli tämä täytyy, tässä täytyy toimia integroidusti. Toisekseen tämän nuorisotakuun pitäisi koskea kaikkia nuoria. meille pitää olla tämä nuorisotakuu. On hyvä, että tämä valiokunta tähän on puuttunut. Ja toivon, että komissio vahvistaa tätä. Kolmanneksi tämä komission tiedonannon pitäisi ottaa mukaan myös sosiaaliturvakysymykset Euroopan tasolla. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus koordinoida paremmin työllisyyspolitiikkoja. Ja sitten vielä lopuksi. Minusta me todellakin tarvitsemme uutta mahdollisuutta nuorille. Jotakin, mikä olisi kunnianhimoisempaa kuin vain tämä paketti, että uudelleen järjestellään varat, jotka jo ovat olemassa. Meidän täytyy todellakin varmistaa se, että jos tämä on Euroopan poliittinen tavoite, meidän täytyy saada uusia tuoreita ajatuksia ja saada se ihan keskiöön. Kiitos. Merci beaucoup et... Kiitos Florence Moria. Voisitko reagoida myös tähän ohjelmaan? ne, niin, johon komissio ei ole tarttunut. Näistä sitä voitaisiin ehdottaa. Se, mikä on kiinnostavaa, on Euroopan tason minimipalkka, koska tässä maiden välillä on merkittäviä eroja. Erot ovat erittäin suuria ja ryhmät ovat minimikin alla. Se olisi hyvä alku. Kasvun lisäksi pitäisi tärkeää taata nuorelle minimitulot. Sur la prise de conscience collective de plus en plus euh, marquée, euh, ces derniers... Keneltäkään ei ole mennyt ohi, että uusien sosiaalisen vastarinnan muoto on ollut, ovat nämä tämä liike ja erilaista itsehallita liikettä ja vaikuttavaa vastarintaa valtiota vastaan kaikilla Euroopassa. Ja meistä on tärkeää että Eurooppa ymmärtää, että nämä uudet vastarinnan muodot ovat horisontaalisen eh, demokratian muotoja ja sitä on tuettava. Ja nämä haastavat nykytalousjärjestelmän kokonaan ja osoittavat rahoituslaitosten roolin politiikan takana. Nuorten luottamusinstituutioita kohtaan on heikentänyt. Ja kiitos, että meidän kollektiivimme sai puheenvuoron täällä. Näistä on kiireellistä antaa nuorille dynamit, dynamiikkaa, eikä jyrkentää tätä ää, kuilua ja tarttua siihen demokratiaan iloon, intoon, joka nyt kadulla näkyy. Kiitos. Merci beaucoup. Euh... Kiitos. Niin, no minulla on vain yksi sanoma teille, mutta ehkä tästä täysin tietoisia jo muutenkin. Naisena olen aina ymmärtänyt, että paras tapa puolustaa naisten oikeuksia on silloin, kun naiset itse hoitavat näitä asioita. Sama varmasti koskee nuoriso, mutta on hyvä, että muutkin ovat avoimella mielellä ja haluavat avustaa teitä toiminnassanne tai taistelussanne. Annan tietysti puheenvuoron vielä komissiolle, kahdeksi minuuttia myös. Ollaan nyt tasa-arvoisia. Se puheenjohtaja varsin mm, anteliasta. Ajattelen näitä monia kysymyksiä, on tehty ihan sitten vauhtityyliin ja prioriteetista joista puhuttiin yleinen lähestymistapa, kyllä, totta, ehkä en puhunut tarpeeksi selväsanaisesti alussa, mutta esimerkiksi jos puhutaan työllisyyspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, Tämä on osa paljon laajempaa agendaa, jonka olemme yrittäneet avata tavallaan ehdotusten ja asiakirjojen kautta, joita tulemme myöhemmin vielä esittelemään tässä kuussa. Anteeksi ensi kuussa henkilökohtaisesti muuten olen sitä mieltä, että meidän pitää välttää tällainen kohderyhmälogiikka, jotkut ottavat tällaisen esille. Nuoret kyllä, mutta ikääntyneet työntekijät, miten nämä liitetään aktiiviseen ikääntymiseen, naiset, hajotustoryhmät, nuoret. Hmm, tarvitaan globaalia lähestymistapaa työllisyyspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa. Tämä pitää sovittaa yhteen laajempaan poliittiseen yhteyteen, jossa työllisyyspolitiikka liitetään talouspolitiikkaan, niin kuin teidän esitänne vaatii. Haluaisin myös sanoa, tämän unohdin nimittäin, että komissio aikoo ilmoittaa myös tulokset tästä aloitteesta ne liittyvät vahvasti euro, tai liitetään konkreettisesti Euroopan talouden ohjausjaksoon Ja yksi kysymys, joka tehtiin näistä mm, suosituksista, joita tehdään mahdollisesti jäsenvaltioille, jotka on tunnustettu puutteellisena kohtina ajatellen tavoitteita, kun taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan ja saamaan työhön nuoret. Mitä tulee sitten vielä informaatioon, ei mitään ongelmaa tähän liittyy. Nyt on vain niin, niin kuin jos sanoin, että olemme jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioihin, josta on kyse, minä toistan. On tämä alkuraportti ja loppuraportti. Olemme täysin valmiit antamaan jatkuvasti teille tietoja teidän valiokuntaanne, puheenjohtaja, koska jälleen kerran ei ole mielellämme olemme avoimia sen suhteen, mitä se maissa on sanottu. Lisään vielä, koska paneelin kollegani sanoi, että jäs, säännöllisesti olemme tavanneet työmarkkinaosapuolet, jotka ovat mukana tässä keskustelussa jäsenvaltioissa, samoin mukana valtavat kansalliset viranomaiset, joita olemme tavanneet. Sitten näistä tar- yksityiskohtaisemmista kysymyksistä, miksi tällainen konsultaatioasiakirja tarvitaan äh, harjoittelupaikassa. Äh, äh, skip to, to...